Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, me voimme aloittaa hieman myöhässä, mutta kuitenkin me odotamme tässä vielä yhtä kollegaa. Anteeksi, häiritsenkö teitä, teidän keskustelujanne? Ei mitään ongelmaa, voinhan minäkin lopettaa. Meillä on vieraita täällä. Meillä on todella tärkeä aihe tänään, kuten tiedätte. ITER-hanke siis, ja meillä on todella korkearvoisia vieraita täällä. Yksi puuttuu vielä tällä hetkellä. Ehdotan, että aloitamme pääosaston, tutkimuksen pääosaston edustajalla herra Smits. Nyt emme tarvitse mitään huomautuksia siitä, miten tärkeä ITER on. Kaikkihan me tiedämme tämän jo. Tässä on nyt kyse siitä ongelmasta, että ja valiokuntahan täällä on todellakin kiinnostunut siitä, että ITER jatkuu ja me yritämme nyt saada nämä taloudelliset ongelmat tässä käsiteltyä. Siinä pitää edetä. Ja toivottavasti te voitte auttaa meitä tässä. Herra Smith, olkaa hyvä. Um, well, the, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Kuten sanoin edellisessä vierailussani täällä valiokunnassa, minut nimettiin ensimmäinen nimitettiin ensimmäinen heinäkuuta tutkimuksen pääjohtajaksi. Ja ITER oli ensimmäinen kansio pöydälläni. Ja sen jälkeen ei ollut mennyt päivääkään, etteikö se olisi ollut käsittelyssä. Tänä päivänä haluaisin antaa teille hieman selvityksiä asian tilasta ITERin osalta. Ja kollegani, joka on vastuussa talousarviosta, tulee käsittelemään sitä talousarviokysymyksiä. Itse keskityn enemmän hallinnointiin ja kustannusten rajoituspuolen haluaisin osoittaa teille, millä tavalla me olemme todellakin tarttuneet tähän hankkeeseen sillä tavalla, että ei yritettäisi kuluja tulevaisuudessa. Kuten tiedätte, no ensimmäinen asia, johon haluaisin puuttua, on ITERin hallinnointirakenne. ITER-sopimuksen mukaisesti ITER-järjestö ITER-osapuolet sitoutuvat antamaan eri komponentit omien rahoitusvelvollisuuksiensa mukaisesti ja he tekevät tämän kotimaisten virastojensa kautta. Eurooppalainen virasto nimeltään Fusion for Energy, se löytyy Barcelonasta ja juuri nimetetty johtaja istuu vieressäni Frank Brisco. Euroopan unioni antaa Yli 45, pro, 45 prosenttia rakennusvaiheessa resursseista ja muilta kansainvälisiltä osapuolilta tulee noin 9 prosenttia per osapuoli. Komissio, joka edustaa ITER-neuvostossa EU tai siellä on vahvistetut äänioikeudet, vaikka tärkeimmät päätökset näissä kansainvälisissä järjestöissä vaativat yksimielisyyttä. Rakenne on hyvin haasteellinen kaikille osapuolille ja se vaatii myös hyvin tehokasta järjestäytymistä ja hallinnointia. Tämän tyyppinen kansainvälinen tutkimusyhteistyö on sellaista, että siinä tiettyä kompleksisuutta voidaan odottaa eurooppalaisella tasolla. Barcelona Fusion for Energy virasto on luotu yhteiseksi yritykseksi. Se on sen oikeudellinen status. Sen tärkeimpänä tehtävänä on ITER kansainväliselle järjestölle hankkia julkisin, julkisesti näitä eri komponentteja meidän täytyy varmistaa se. Ja tällä hetkellä olemme valmistelemassa toimia, joilla voidaan vahvistaa hankkeiden hallinnointirakennetta. Olemme lähettäneet teille tämän työasiakirjan, joka äskettäin hyväksyttiin ja jossa me hyvin selvällä tavalla esitämme sen, millä tavalla ajatuksemme, ajatuksena on parantaa ITER-hankkeiden hallinnointi rakenteita. Ja puhun tässä niin kansainvälisestä järjestöstä kuin myös Fusion for Energy Barcelonan järjestöstä. Nyt haluaisin puhua tästä kustannuskysymyksestä. Tämä on toisena tässä luettelossa. Niin kuten tiedätte, hankkeiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi, mutta täytyy muistuttaa tässä vaiheessa, että ITER-sopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2006 alkuperäisen kustannusarvion pohjalta, joka tehtiin vuonna 2001, kustannusarvio vuodelta 2001, ja jonka tiedeyhteisö ja jäsenvaltiot vahvistivat. Yksi ensimmäisistä ITER-järjestön toimista kun se luotiin vuonna 2007, oli toteuttaa yksityiskohtainen hanke design-arvio. Ja tämä tietysti perustui vuoden 2001 alkuperäisiin kustannuslaskelmiin. Ja tietysti tämä uudelleen tarkastelu johti selviin lausuntoihin siitä, että tarvittiin uusi, uudelleen tarkastettuja kustannusarvioita. Kun otetaan huomioon kustannus nousun merkittävyys. Komissio välittömästi vaatii, että täytyy riippumattomasti tarkastella näitä arvioita ja riippumattomat ö, tarkastajat tekivät tämän 2009 puolessa välissä. Kaikki nämä ulkoiset arviot oli saatettu loppuun ja meillä oli er- erittäin hyvin tietoa tarkoista kuluista näiden laajamittaisten kansainvälisten hankkeiden osalta ja välittömästi toimitimme teillekin nämä tiedot. Koska kustannukset nousivat niin merkittävästi, EUlla on nyt noin 1,4 miljardin euron rahoituskuilu ITER-hankkeen osalta ja nyt tulemme myös tekemään ehdotuksia siitä, miten tämä voitaisiin rahoittaa ja kollegani puuttuu tähän myöhemmin. Mitä hankkeen raho- hallinnointiin tulee? Komissio ehdottaa tapoja ja toimia, joilla voitaisiin varmistaa se, että ITERin hallinnointia vahvistetaan. Komissio on hyvin vahvasti tuonut tämän esille, ei pelkästään mitä tulee Fusion for Energy-järjestön toimintaan, vaan myös kansainvälisen järjestön toiminnan osalta. Te olette saaneet tietoa siitä, että korkeampi, korkeampi johto on vaihdettu molemmissa järjestöissä ja meillä on nyt todella huipuluokan johtajia, jotka ovat jo osoittaneet kokemuksensa kansainvälisten tämän tason haakkeiden hallinnoinnista. Frank Frisco Barcelonassa Fusion for Energylle ja professori Motushima ITER-järjestön pääjohtajana. Ja tämähän järjestö löytyy Kadarosista. Herra Frisco tekee myös oman esityksensä tässä ja hänen tehtävänään on Fusion for Energystä tehdä sellainen järjestö, joka on hyvässä kunnossa, joka toimii tehokkaasti. Sellaisen järjestön, joka todella vastaa tarkoitustaan ja joka voi vahvistaa näiden laajojen hankkeiden hallinnointia työasiakirjassa, joka teille eilisiltana lähetettiin, me hyvin yksityiskohtaisesti selvitämme ne eri toimet, joita aiomme toteuttaa sen osoittamiseksi. Teemme tämän, että me voisimme osoittaa, että meillä on vain yksi tarkoitus tässä. Me haluamme tulevaisuudessa välttää kustannusten nousua ja voimme tehokkaasti hallinnoida näitä kansainvälisiä hankkeita. Hankkeita, joita epätoivoisesti tarvitsemme, jotta voimme kunnianhimoiset energia- ja CO2-vähennystavoitteemme saavuttaa. Nämä ovat hankkeita, joihin meidän on pakko investoida. Frank Prisco istuu tässä vieressäni. Hän on jo hyvin kunnianhimoisen toimintasuunnitelman valmistelut. Me näemme tästä jo hieman tuloksiakin. Ja ensimmäisiin toimiin on ryhdytty toimiin, joilla voidaan parantaa julkisten hankintojen menettelyjä, kustannusten jarrutusta ja myöhemmässä vaiheessa myös toivottavasti puheenjohtaja, hän saa mahdollisuuden myös käyttää puheenvuoron ja osoittaa teille, että me teemme kaikkemme parantaaksemme tämän hyvin monimuotoisen, monimutkaisen kansainvälisen hankkeen hallinnointia. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi Herra Jojon saa puheenvuoron, sillä hänen pitää vielä jo puolelta lähteä toisiin neuvotteluihin, joten teille nyt ensiksi puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci beaucoup, Kiitos puheenjohtaja. Näiden lisäkulujen 1,4 miljardin rahoituksesta esillä edellä kuvatun menettelyn mukaisesti, se on erityisen tiukka menettely muuten, niin komissiossa me olemme pyrkineet yksilöimään hyvin vaikeissa talousarviooloissa keinot, joilla löydetään riittävä rahoitus, jotta voidaan vastata näihin tarpeisiin. Viime heinäkuussa me jo esittelimmekin tiedonannon neuvostolle, joka liittyy jäsenvaltioiden kanssa käytäviin keskusteluihin, kun viime heinäkuun lopulla oltiin odottelemassa hallintoneuvoston kokousta ja me esitimme parlamentille neuvostolle, että rahoitettaisiin 2012 ja 2013 Tomusmäärä joiden arvo olisi 900, anteeksi, 860 miljoonaa euroa. Pitää mielessä, että meidän täytyy vielä löytää rahoitusta 540 miljoonan euron edestä. 860 miljoonan osalta, siitä olemme tehneet jo täsmällisen esityksenkin, niin 400 miljoonaa tulee siitä liikkumavarasta, joka on kakkosotsakkeessa maatalousmenoista. Se on pienempi kuin ajateltiin ja 460 miljoonaa on tulossa puolestaan yksi A-otsakkeen siirtelyistä, varsinkin puiteohjelmasta. Sillä sitoumusmäärärahat ovat nousseet vuosittain miljardilla. Sitten sen jälkeen me olemme uudelleen arvioineet tarpeitamme. Varsinkin tässä on huomioitu sekä neuvoston että parlamentin esittämät tarpeet, että kuvailisimme täsmällisesti tapaa, jolla me aiomme ruveta rahoittamaan ITER kokonaisuudessaan. tilanne varsinkin kakkosotsakkeessa antaa meille mahdollisuuden saada lisää rahoitusta merkittävässäkin määrin niin, että tehdään tämän otsakkeen alla siirtoja eri varojen kesken, mitä siellä on käytettävissä, ja niitä siirretään ykkös aahan. Kaiken kaikkiaan me voinemme itse asiassa, jos neuvosto ja parlamentti vain tämän hyväksyvät, rahoittamaan jo nyt talousarviomenettelyn yhteydessä 2010 talousarviossa nämä 1 miljardia 400 miljoonaa iteriä varten. Rahoitus jakautuu seuraavalla tavalla. Ensinnäkin äh, siirto otsakkeesta kaksi. Se on 800-400 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon kaikki se, mikä käytettävissä on lisätalousarvion ansiosta. 73 miljoonaa tulee hallintokuluista viitosotsakkeesta, kun otetaan huomioon, että Tässä on palkkasopeutuksia tehty ja siksi ne on leikattu mahdollisimman vähäiseksi. Sitten on saatu aikaan säästöjä 54,39 miljoonan edestä, siis 93 miljoonaa yhteensä. Lisäksi olemme yksilöineet 18 miljoonaa kolmosotsakkeessa 15 miljoonaa puolestaan ykkösaassa. Ja sen mukaisesti, mitä on sovittu varojen siirrosta eri budjettikohtien kesken. Näin kaikki kaikkiaan pystymme vastaamaan tähän rahoitustarpeeseen Iteria varten vielä tänä syksynä. Näin pystymme vastaamaan sekä neuvostolle että parlamentille. No niin, tämän verran voi tässä vaiheessa sanoa. Meidän kannalta on tärkeää, että kaikki nämä määräykset hyväksytään jo nyt, siis jo nyt 2010 lisätalousarviossa. On nimittäin varsin selvää, että 2011 on tyystin toisenlainen – ja jos me pystyisimme nyt ruksaamaan itse rahoituksen näillä toimin, niin pääsemme pälkähästä. Muuten törmätään ongelmiin ensi vuonna, kun ei enää ole käytettävissä mitään varoja 2011 talousarviosta. Kiitos, herra puheenjohtaja. So, ganz herzlichen Dank. Last... Kiitos. Viimeiseksi haluaisin sitten antaa puheenvuoron Barcelonan viraston johtajalle herra Briskolle. Lyhyt alustus. Mielellään vain lyhyt, koska kollegat haluavat vielä kysyä teiltä kysymyksiä. Kiitos paljon. Todellakin voin tehdä tässä lyhyen alustuksen. Ensinnäkin kaksi asiaa. Tämä on todellakin projektilähtöinen lähestymistapa jopa meillä on. Tietysti tämä on iso tieteellinen hanke, mutta seuraavana yhdeksänä tai kymmenen vuotena tämä on enemmänkin kuin rakennushanke. Ennen kuin aloitin Barcelonassa, oli tehty ulkoinen tarkistus ja silloin sanottiin, että Barcelonassa ei ole tarpeeksi projektihallinnointi tietotaitoa ja kun näin sen itse, niin olin samaa mieltä. Ja niin olen tehnyt johtokunnalle ehdotuksia, jotka hyväksyttiin lokakuun alussa. Muutoksia tulee ja tämä on siis jo alkanut. Ensi, esimerkiksi olen muuttanut rakennetta. Nyt se, tämä on siis jaettu projektitiimeihin, jotka ovat vastuussa näistä päähankkeista ja olen muuttanut projektihallinnoinnin rakennetta. Tässä on Mm, tuotu myös teollisia elementtejä mukaan. Ja aion vielä tavata näin projektien johtajat, jotta voimme tarkastella edistystä. Me, meidän pitää ehkä myös vaihtaa henkilökuntaa. Näistä projektitiimeistä vastuussa olevat henkilöt ovat virkaa tekeviä. Ja tästä teemme virkatekeviä ja tästä teemme seuraavien kuukausien aikana päätöksen. Haluaisin painottaa, että ITER todellakin edistyy tällä hetkellä. Sen alku oli hidas vuonna 2007 ja me kaikki aliarvioimme tämän ajan, jota tarvitaan koko, kokonaisen suuren organisaation synnyttämiseen Kadarashissa ja Barcelonassa tässä tarvittiin viimeistelyä, mutta tämä vaihe on nyt ohi ja tänä vuonna olemme siirtyneet todelliseen rakennusvaiheeseen. Meillä on jo tiettyjä suuria um, urak- urakkoja annettuna ja tämän vuoden lopulla olemme antaneet melkein miljardin edestä sopimuksia. Ja tämä on noin 25 prosenttia meidän kokonaisvelvoitteista. Jos käytte Gadarashissa, niin näette, että rakentaminen on aloitettu. Nämä rakennusten perusteet ovat paikallaan ja me edistymme hyvää vauhtia. Rinnakkain tämän kanssa olemme aloittaneet nämä urakat avainelementeille, komponenteille. Eli me emme ole enää tässä alkuvaiheessa, vaan todellakin olemme päässeet jo rakennusvaiheeseen asti. Kiitos. Kiitos. Ja sitten meillä on vielä neuvoston edustaja täällä. Ehkä tekin haluatte vielä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh, honorable... Puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, hyvä pääjohtaja, hyvä johtaja, hyvät ja herrat, kiitoksia ensinnäkin, että kutsutte minut puheenjohtajavaltion edustajana tähän keskusteluun. Puhun lyhyesti. Kuten tiedätte, heinäkuussa 12. täsmällisesti ottaen neuvosto hyväksyi päätelmät. Niissä vahvistettiin selkeästi se, että se pitää erittäin tärkeänä toteuttaa ITER-hanke. Tämä kuitenkin edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä. Ennen kaikkea ajatellaan niitä lisätarpeita, joita on 2012-2013 tulossa. Siksi neuvosto on mieluummin kallisuvassa kannalle, että kunnioitetaan monivuotisia rahoituspuitteita ja mieluummin ei uusia varoja, vaan ykkös Aassa siirretään varoja kohdalta toiselle. Ensinnäkin otetaan huomioon käyttämättömät varat, tai sitten könttäsummia siirretään tai muita tarvittavia mukautuksia. Neuvosto on todennut, että ne summat ja tavat, joilla tehdään, no, ovat totta kai määriteltävä vielä budjettikeskustelun yhteydessä. Keskustelut ovat nyt käynnissä. Eilen talousarvion neuvottelussa ensi kertaa me keskustelimme Iterin rahoituksesta. Sitä paitsi pääjohtaja kertoikin tästä jo luvuista jotka nyt ovat neuvotteluissa. Voin tavalta kyllä vakuuttaa teille, että se tekee kaikkensa, jotta löytyy kaikille hyväksyttävissä oleva ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Puheenjohtajavaltio myös luottaa komissioon, jotta se toimisi neuvottelijana ja sovittelijana näissä neuvotteluissa. Minä haluaisin vielä täsmentää neuvoston edustajan tässä työryhmässä, että jos Mietimme myös kulujen leikkaamista fuusioenergian osalta. Sitä ollaan hyväksymässä kilpailu neuvostossa 26. marraskuuta. Komissio esittelee siellä omaan uudistusesityksensä ITERin hallintoa varten. Kiitoksia teidän huomiostanne. So, ich bedanke mich herzlich. Kiitos paljon. Kaikki osalliset instituutiot tietysti ovat hyvinkin kiinnostuneita tästä projektista ja siitä, että se jatkuu edelleen ja kehittyy, mutta kuten huomaan, niin kaikki haluavat myös, että tämä kaikki to, to, toimii hallitusti. Ja nyt minulla on tässä viisi puheenvuoroa. Olisin kiitollinen, muut puheenvuorot laitetaan listalle myöhemmin, ja olisin kiitollinen, jos näissä kysymyksissä voisitte puhua aivan lyhyesti herra Jojanin pitää mennä toiseen kokoukseen vielä. Jos on kysymyksiä, jotka olisivat suoraan herra Jojanille, niin voisitte ehkä huomauttaa siitä, että ne voitaisiin ottaa sitten ensiksi. Muuten mennään tämän listan mukaisesti. Olkaa hyvä. Mittlerweile haben wir zehn Wortmeldungen. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti. Tervetuloa tänne ja kiitokset teille neljälle näistä selvityksistä. Kuten tässä puheenjohtaja totesikin, ITER on erittäin tärkeä hanke ja me ryhdy, alamme jo tuntemaan sitä hyvin. Ja sitä tuemme. Tähän mennessä ITERillä on ollut kaiken näköisiä ongelmia, rahoituksellisia, ha- hallinnollisia, kaiken tyyppisiä ongelmia, joista meillekin tuossa puhuitte jo. Ja tämä valiokunta, kuten sanoin, tuntee nämä ongelmat hyvin ja ne ovat johtaneet täällä hieman levottomuuteen jopa niiden keskuudessa, jotka puoltavat eniten tätä hanketta arvioiden lisäksi, kun on löydetty nämä ongelmat ja on voitu vastuuta jakaa ja tehdä henkilöstökaaviossa muutoksia, niin kysymykseni herrasmit olisi seuraava tässä. Jotta voitaisiin nyt hyvin puolustaa tätä hanketta, niin mitä komissio on viime aikoina tehnyt? Mitä te haluaisitte korostaa? Mitä viimeisen vuoden aikana komissio on tehnyt sellaista, joka voisi palauttaa luottamuksen ja uskon täällä parlamentin joukoissa niin, että voisimme olla varmoja siitä, että komissio nyt ja tulevaisuudessa hoitaa asioita jälleen hyvin. Älkää, emme me nyt pelkää näitä lukuja, joita te meille annoitte. Me yksityiskohtaisesti tulemme ne käymään läpi. En nyt voi niistä antaa vielä mitään kantaa, niin, mutta todella toivoisin, että voisitte antaa meille muutamia asioita, joiden kautta luottamus saataisiin palautettua. Ja sitten hyvin nopeasti. Haluaisin sanoa, että olimme äärimmäisen hämmästyneitä huomatessamme, että kun puhutaan näin valtaisasta, taloudellisesti merkittävästä hankkeesta kuin ITER, jolla on ollut näin paljon ongelmia, juuri nyt tässä uudessa henkilöstökaaviossa Euratom on menettänyt näkyvyyttään. Ja se on mukana alajohdossa tässä. Se on kyllä energiapääosaston, mutta aivan eri tasolla mukana. Danke, Christian Ehler. Kiitos. Seuraava puhujana. Yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin kyllä meillä tässä on enemmistö niistä ihmistä, jotka tukevat ITER-hanketta. Mutta sitten pitää myös sanoa, että tämä ei ole mitenkään ehdotonta. Kolme näkökulmaa. Kaksi tuntia sitten me saimme tämän asiakirjan, jossa puhutaan näistä ehdotuksista ja myös tästä hallintorakenteesta ja kansainvälisestä tasosta. Siinä puhutaan myös eurooppalaista tasosta. Kahdessa tunnissa emme voi vielä antaa tästä mitään kantaa. Tässä on tiettyjä näkökulmia äm, eurooppalaisesta hallintorakenteesta, joista olemme puhuneet yhdessä. Kyllä tämä menee oikeaan suuntaan, mutta meidän pitää myös sanoa, että täm, nämä ovat kaikki vain suunnitelmia. Ja puhuin, kuulemme juuri, että, että nyt ollaan jo valmiita aloittamaan. Ja minä haluaisin sanoa, että ei, näin ei kyllä ole itse asiassa. Mitä sitten tulee budjettiin, niin en usko, että parlamentti ilman tarkistuksia näistä uusista rakennuksista, äh, rakenteista ja kontrollimekanismeista tekee muutoksia budjettiin, vaan pitää sanoa, että tässä on kaksi eri menettelyä. Nämä kaksi menettelyä ovat kuitenkin ehdollisia. Yksi esimerkki Tässähän puhuttiin näistä luvuista. Nämä luvut olivat vuodelta 2001 ja nyt meillä on tietysti uusia lukuja. Mutta emmehän me ole tätä ikinä epäilleetkään. Me olemme lukeneet johtokunnan protokolleja ja on sanottu, että vuositasolla näistä poikkeamista on pitänyt jo tietää. Eli tästä tämä on hyväksytty, mutta tätä ei voi käsitellä budjettitasolla. Miksi siis vuosia omissa pöytäkirjassanne esimerkiksi, tai miksi ei tehty tarkistuksia näiden poikkeamien edessä? Ja tämä siitäkin huolimatta, että tehtiin tilin tarkastuksia sisäisesti, ja mekin olimme lukeneet ne monia vuotia, vuosia controllingin virheitä virheet jätettiin huomiotta. Ja sitten vielä budjetista. Tässä on perustavanlaatuinen ongelma, nimittäin luvut kyllä pitävät paikkaansa, ja tämähän äm, johtuu siitä, että neuvosto ei halua äm, käyttää tähän niin paljon rahaa. Ja sitten johtokunta on sanonut, että no, 6,6 miljardia käy Miksi näin on? Sillä meille ei ole puhuttu ikinä siitä, mikä tässä on liikkumavara sille, että hanke voidaan tällä tasolla rahoittaa. Sitten mitä tulee talousarvioon, niin meille on sanottu, että 11. marraskuuta lähtien talousarviosovintelussa on sanottu, että rahaa ei ole ensi vuodelle. Parlamentti ei ole valmis hyväksymään tätä ilman, että on sovittu siitä, mitä nämä uudet rakenteet ovat, sillä emme voi siirtää varoja talousarviossa otsakkeessa 1a, sillä tämähän on talousarvioneuvottelujen tavoite tai kohde. Emme voi tehdä tätä ilman, että tiedämme uusia lukuja ja uusia rakenteita. Toinen ongelma on se, että tässä on meillä ei ole pelkästään liian vähän varoja seuraavalle kahdelle vuodelle, vaan kansainväliset rakenteet ovat sellaisia, että kansainväliset järjestöt näistä teknisistä päättävät näistä teknisistä kompo- komponenteista. Itse asiassa niistä päättävät kansalliset järjestöt. Näiden komponenttien sitten yhdistäminen johtaa lisäkustannuksiin jos kansainvälisellä tasolla ei toimita. Miten me voimme rahoittaa tämän tulevaisuudessa? Nämä lisäkustannukset, pitäisikö nekin ottaa PO7 tai PO8 vai pitäisikö komission vastata, jos tällainen projekti halutaan, niin miten nämä lisäkustannukset katetaan? Tämä koskee myös GPS ja Galileota miten saadaan tasapaino talousarvioon, sillä tällä hetkellähän me voimme kestää tämän alijäämän seuraavina kahtena vuotena näissä otsakkeissa, mutta tulevaisuudessa se ei käy ilman, että tutkimusohjelmia leikataan. Eli ensinnäkin haluaisin kysyä, budjetti voidaan hyväksyä vain, jos me tiedämme nämä hallintorakenteet tarkalleen ei voi sanoa, että näitä olisi jo toteutettu. Toiseksi, mitä me teemme näiden ongelmien kanssa, jotka eivät tule eurooppalaiselta tasolta, ja jossa tiedämme, että lisäkustannuksia syntyy, kun näitä komponentteja yhdistetään. Ja kolmanneksi, me tarvitsemme myös lausuntoja siitä, miten tämä kokonaisuus puiteohjelma 7 ja 8. Miten tässä toimitaan? Me voimme nyt ehkä rahoittaa ITERin, mutta miten käy muiden isojen hankkeiden kanssa? Kiitos paljon. Kiitos. Ja se puhuu jalkana. hyvä. Razmišljam zelo podobno kot moja kolega, ki sta govorila pred mano, zato bom zelo... Kiitoksia. Kiitoksia myös edelliselle puhujalle, koska hän on puhunut paljon, mitä minäkin haluaisin puhua. Puhua lyhyesti, kun ajatellaan, että on kyse niistä miljardista, me täytyy miettiä, millä ajaksi sitä käytetään. Täytyy miettiä myös ehdot, joilla voidaan taata neljä miljardia. Haluan enemmän tietoa komissiolta. Haluan tietoa siitä, miten voidaan nämä olosuhteet taata. Yksi ehto on muun muassa että meidän täytyy laskea uudelleen kuluu täsmällisemmin, että saadaan enemmän luottamusta synnytettyä. Ja toiseksi meidän täytyy taata, että meille tulee myös ulkopuolisia varoja käyttöön. Jos ei sitä nyt ratkaista eikä odotella paria vuotta. Ja sitten myös ajatellaan, että onko seitsemännessä puiteohjelmassa jotain varauksia vielä, joita voitaisiin käyttää mutta tässä ei saa tulla takapakkia. Me tarvitsemme selkeän ohjelman, selkeän aikataulun ja myös tarkkaan määritellä hallintorakenne. Meidän täytyy kunnioittaa aikataulua. Ehkä näihin kysymyksiin löytyy vastaus jo mainitsemistani asiakirjoista, mutta en ole niitä saanut. Ehkä ne tulivat aamupäivällä juuri ennen tätä keskustelua. Mutta ei tämmöinen kovin vakava henkistä ole. Keskustelu olisi se paremmin, jos meillä olisi ollut tilaisuus tutustua etukäteen asiakirjaan, sitten sitä kysymykset sen pohjalta. Sitten vielä yksi kysymys. Te puhuitte ITER-organisaation fuusiopuolen muutoksista hallinnossa – Miten komissio voi taata, että tässä voidaan luottaa jatkossakin paremmin tähän rakenteeseen? Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheen, puheenjohtaja. Minä haluaisin myös teillekin todeta, että ITER-hanke on, kuten todettiin, hanke, jossa me olemme kumppaneina. Siellä on muitakin kumppaneita. En oikein ymmärrä, miten me yhtäkkiä voitaisiin olla tukematta ihan top tykkänään tällaista hanketta, kun se, kun se on kuitenkin tulevaisuuden hanke, tulevia sukupolvia varten. Ne hyötyvät tästä hankkeesta. Mutta joskus politiikassa on vain hyväksytty, ettei nyt katso ihan, että katso sinne näänsä pidemmällekin. No totta kai paljon täällä on jo selitelty valtavia lisäkuluja joita ITERistä on tulossa. Komissio kertoi tästä ja oikeastaan aika helpottunut minä olen, että kun tuntuu löytyvän tälle vuodellekin mahdollisuuksia, niin että voidaan löytää tarvittava rahoitus. En oikein ymmärrä, miten voidaan sanoa, että ei olla samaa mieltä ja sitten ei panna sinne lisävaroja. Se merkitsee sitä, että ei enää haluta leikkiä kumppaneiden kanssa. Ja miten he sitten voisivat luottaa Euroopan unioniin? Siis ihan totta, kyllä tämä on uskottavuuskysymys Euroopan unionin kannalta maailmalla tämmöisessä hankkeessa. No sitten totta kai. Meidän täytyy päästä tästä epäselvyyden tilasta. Se on selvästi olemassa tämän tyyppisessä hankkeessa ei ehkä ole ollut riittävää avoimuutta, ei riittävää viestintää. Totta kai helposti on ymmärrettävissä lisäkulut. 2001-luvut eivät voi vastata tämän vuoden tai ensi vuoden lukuja, se nyt on ihan itsestään siis selvää. Totta kai tulee lisäkuluja, jotka ovat täysin ymmärrettävissä, mutta olisi pitänyt selittää paremmin ja koko matkan saatossa selittää sitä. Jos ajatellaan nyt kriisin aikaa, niin se on tarpeellista, kun kaikki totta kai ponnistelevat, vaikka joutuvatkin kiristämään vyötään. Totta kai tämä on niidenkin harteilla, jotka vievät iteriä eteenpäin, että saadaan aikaan riittävää säästöä. Ja siinäkin kaikki, parlamentin mukaan lukien, voivat saada lisää luottamusta aikaan. No joka tapauksessa minä sanoisin, että ei tämmöisessä hankkeessa ei voida ottaa takapakkia. On aivan välttämätöntä, että menemme eteenpäin. Me sitoudumme tähän, ja se on välttämätöntä, että saamme tämän toteutettua täysin avoimesti, mutta komissio on kyllä meille selittänyt tarkkaan, että tässä kyllä löytyy keinoja myös talousarvioon. Me olemme ymmärtäneet hyvin, että tässä on nyt kiiruhdettava ja hyväksyttävä se mitä pikin miten, minä haluaisin, että budjettivaliokunta olisi ainoa valiokunta, joka päättää tämän tyyppisestä hankkeesta. Kollega Messaros. Kollega Messaros. Szeretném elmondani, hogy vannak rövid és hosszú távú befektetéseink, és a... Kiitos. Haluaisin sanoa, että lyhyellä ja pitkällä aikavälillä meillä on tiettyjä investointeja ja tutkimus on pitkä, pitkän aikavälin tut, äh, investointi. Meidän lastemme pitää saada siitä hyötyä. Olin Kaderashissa kuukausi sitten ja se teki kyllä suuren vaikutuksen minuun. Näin, miten ITER-hanke etenee. Tämä hanke on todellakin malli eurooppalaisesta politiikasta. Meidän pitää olla varmoja ja nähdä, mihin suuntaan me haluamme tässä hankkeessa. Meidän pitää myös miettiä sitä, että Tämä on todellakin hanke, jossa, äm, jossa EU on edelläkävijä. Siksi emme saa luopua tästä hankkeesta. Herra Jean esitteli tästä ehdotuksensa ja meidän pitäisi todellakin nyt ottaa nämä askeleet. Rahoitukselle on useita eri teitä ja minun täytyy sanoa, että budjettikuri ei todellakaan ollut mikään paras Tämä on tosiasia, sillä vuoden 2001 lukujen perusteella alo- hankkeen aloittaminen on tietysti riskanttia. Haluaisin siksi pyytää Fusion for Energy ja muita osallisia, että, että nämä luvut pistetään kaikki yhteen ja tehdään suunnitelma jossa todellakin todetaan, mitkä kustannukset äm, tulevat syntymään tulevaisuudessa. Tietysti tämä ei ole yksinkertaista pitkällä aikavälillä näiden tutkimuskustannusten ennakointi siis, mutta me tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme todellakin pysyä ajan tasalla tästä hankkeesta. Kiitos. Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Kyllähän voi tässä nyt keskustella asiasta. Minä en ole olekaan yhtä innostunut kuin Rova Kroste tästä hankkeesta, vaikka tietysti puollankin sitä, että pitkällä aikavälillä tehdään näitä investointeja. Nämä ovat merkittäviä kustannuksia, eikä meillä ole mitään takuita siitä, että tästä tulee muita ohjelmia, eritoten maaseutuohjelmia, maa, talousohjelma ja ilmastonmuutosohjelma, että niille saataisiin tämän vuoden tarpeen summat. Ja meillä ei ole mitään takuita siitä, että tästä tulevina vuosina ei pitäisi kaikkea taas aloittaa uudelleen. Tässä laitetaan kaikki resurssit yhteen hankkeeseen, kokeelliseen hankkeeseen, josta ei edes tiedetä, tuleeko siitä yhtään mitään 40 vuodessa. Me haluamme välittömiä tuloksia. Me tarvitsemme tuloksia energiatehokkuudessa, uusiutuvien energialähteiden osalta ja niin edelleen. Meillä on muitakin tutkimushankkeita kuin tämä. Eikö olisi paljon järkevämpää nyt sitoutua, onko järkevää sitoutua ilman, että on mitään takuita? Meitä pyydetään nyt ö, tällaista jatkoa taas tähän ilman, että meillä on mitään takuita. Meitä vain pyydetään tältä kaivamaan loppi, lopakosta rahaa ja muit, muiden kumppaneiden osalta näin ei ole. Madame Rivasi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. No, useampi juttu. Ensinnäkin tämä talousarvio. Siinä puhutaan kakkosotsakkeesta. Oli hyvä nyt tietää, että kakkosotsakke on kaikki se, joka kuuluu maatalouteen. No minun on aika vaikea ymmärtää, ihan totta puhua, kun me ollaan että minä sanon maanviljelijöille, kun tässä tilanteessa nyt ollaan, että otetaan 400 miljoonaa ja pannaan viiteriin, kun tiedetään mikä tilanne on nyt rahoituksessa. Siinä on kahdettava vastuu. Toiseksi, vielä 15 miljoonaa euroa ilmastonmuutoksesta. Siinä, että kehitetään uusiutuvia energialähteitä. Ja Van Brentin mietinnössä tämä on otettu. Onko tässä nyt jotenkin otettu sieltä ja pantu iteriin? Kysymys teillä. 540 miljoonasta, kun ne otetaan seitsemästä puitteohjelmasta, siis Euraton ohjelmasta, siinä minä kyllä mietin, että kun rahaa otetaan sitten muista fusiohankkeista, mistä ne revitään, mistä ohjelmasta? Haluan ehdottomasti, että täsmällisesti kerrotte näiden 540 miljoonan osalta, kun ne otetaan. Jos sitten sanot, että ne otetaan Saksan fuusio-ohjelmassa tai otetaan no sitten vaikka Espanjan fuusio-ohjelmasta tai fissio ohjelmasta mutta sanokaa se sentään, että kaikki tietävät sen. Toiseksi, te puhutte myös täydellisestä rahoituksesta derivaatio, mutta puhutte kuitenkin vain 2012-2013 rahoituksesta. Entäpä sitten, kysyn minä 13 jälkeen. Mistä tulevat rahat 2013 jälkeen? Ja sitten lopuksi viimeinen kysymys, koska minäkin kävin Kanadasissa. Sitä paitsi minä olen sieltä kotoisinkin edustajana. Työt ovat alkaneet, herra Briscoe niin totesi, paitsi että ne ovat ihan laittomasti alkaneet. Minkälaista julkista tutkimusta ole tehty? Ja kun täällä taas sanotaan, että 28. heinäkuuta tehtiin päätös siitä, että ITERin laitteet ruvetaan, ruvetaan rakentamaan, niin minä sain 13. lokakuuta tulee lausuma yhdeltä herralta, jossa sanotaan, että julkinen tarkastus alkaa vasta vuoden lopussa. Ketä tässä pidetään pilkkanaan? Te olette työt aloittaneet, rakennustyöt on aloitettu ja sitten julkinen tarkastus tehdään sen jälkeen. Siis mitä uskottavuutta tässä enää on jäljellä? Julkinen tarkastus olisi pitänyt tehdä ennen kuin edes sovitaan työn aloittamisesta. Eikä tässä ole mitään rakennuslupaakaan myönnetty missään. Tämä leviää käsiin, kun vuodesta 2001 talousarvio on kolminkertaistunut tähän mennessä ja kaikki lisäksi ihan laittomasti tehdään hommia ja kansallisena ihan anti, itä, epädemokraattistakin. Gut, die Fragen werden nachher mit Sicherheit noch Nämä kysymykset varmasti saavat vastauksensa sitten jälkikäteen. Sitten äh, De Castillo, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä esityksistä, joita täällä on tehty ja näistä annetuista selityksistä. Olen yhtä mieltä jostakin asioista, joita täällä on sanottu, enkä toista niitä, mutta keskittyisin tähän ongelman ytimeen. Ja te itsekin tavalla tai toisella tuotte tämän jo esille. Tässä ilmiselvältä vaikuttaa se, että tässä on ollut hyvin vakava äh, hankkeen hallinto-ongelma hankkeen alkuluomisesta lähtien aina taloudellisten resurssien hallinnointiin, henkilöstöhallinnointiin ja itse hankehallinnointiin. Mutta minun mielestäni kaikista mielenkiintoisinta tässä huomata, eritoten tulevaisuuden kannalta, on se, että tässä on eräs toinenkin hallinnon epäonnistuminen tapahtunut. Eli se osa hallintoa, jonka tehtävänä olisi huomata, että tässä on järjestelmällisesti poikettu kaikista hankkeen tavoitteista. Tämä on se nimenomainen osa tätä hallintoa, joka soittaa hälytyskelloja ja joka uudelleen muotoilee tavoitteita ja ottaa huomioon resurssit, joita tähän tarvitaan. Näinhän tapahtuu missä tahansa yrityksessä ja järjestössä, joka toimii hyvin, mutta näin ei ole ITERin kanssa tapahtunut. Minä kyllä ilmaisen täyden tukeni tälle äärimmäisen tärkeälle hankkeelle, mutta jos se ei etene, niin on kyllä mahdotonta vakuuttaa äh, esimerkiksi joitakin kollegoja, jotka ovat tuoneet nämä ongelmat esille. Minä haluaisin nyt tietää seuraavaa tässä uudessa verkostossa, jota tehdään kaikilla näillä aloilla, joita te käsittelitte, millä tavalla aiotte nyt tervehdyttää sen seikan, että tämä osa tätä hallintoa, joka perustuu tällaisiin varoitusmekanismeihin niin, että voitaisiin ajoissa puuttua ongelmiin, jotta tällainen hankkeen hallintoosa kehitettäisiin? Hyvät kollegat, keskeytän nyt nämä kysymykset, jotta herra Jean Jean voi vastata niihin, sillä hänen pitää lähteä. Tässä oli monia kysymyksiä, joihin tarvitsemme vastaukset ja niinpä otamme nyt tähän väliin vastauksia. Eli olkaa hyvä. Merci, président. Je, je répondrai aux questions budgétaires et je laisse mon... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä vastaan budjettikysymyksiin ja ystäväni tässä vieressä voi muihin vastata sitten rahoituksesta. Rahoituksen lähde. Palaan tässä kysymykseen, joka esitettiin otsakin kakkosesta. Juu vai ei? Viedäänkö maanviljelykseltä varoja, joita se tarvitsee? Vastaus on ei. Kyse on budjettivaroista, joita ei ole käytetty 2010 aikana vuosi on päättymässä. Sitä vasti 15. lokakuuta se päättyy maanviljelyksen osalta. Sitä paitsi on kyse käytettävissä olevista varoista, jotka periaatteessa palautetaan jäsenvaltioille, koska niitä ei ole käytetty. Se menisivät kansallisiin talousarvioihin, mutta tässä tehdäänkin niin, että sanotaan, että tässä meillä on käytettävissä liikkumavaraa maatalousmenoissa, ja ne siirretään. Meillä on tämä oikeus nimittäin että ne voidaan siirtää ykkös Ahan liittyen ITER-hankkeeseen. Ei tässä ole kyse siitä, että maanviljelykseltä riistetään mitään, millään muotoa varoja. Ne ovat nyt vain käytettävissä budjettikohdissa vuonna tänä vuonna, ja niitä ei voida enää käyttää 2010 jälkeen. Siksi onkin kova kiiru tehdä päätöksiä tässä ennen kuin vuosi loppuu. Muutoin nämä varat häviävät meidän taskustamme. Eli sanoisin, että lainausmerkeissä meillä on tällainen mahdollisuus käyttää maatalousvaroja, joita ei ole käytetty, kun jostain syystä käytetyt varat ovat olleet alaisemmalla tasolla tänä vuonna. Sitten toiseksi 460 miljoonaa sisäisinä siirtoina. Kollegani voi kertoa yksityiskohtaisemmin, mikäli mahdollista, tästä seitsemännessä puiteohjelmassa. Mutta minä sanoisin sen verran, että nämä 460 miljoonaa, kun ajatellaan koko talousarviota, niin se on aika vähäinen summa, kun puhe on kuitenkin noin kahdesta prosenttiyksiköstä yhden vuoden osalta – on kyse tärkeästä vuodesta paitsi. Ja se on kuitenkin aika maltillinen verrattuna käytettävissä ole varoja, eli sehän nousee joka vuosi, kun se on takapainoitettu tätä rahoitusta, sehän jatkuu vuoteen 13 asti, ja miljardilla nostetaan varoja joka vuosi puiteohjelmasta. Sitten kysymys siitä, mitäpäs tapahtuu 2013 jälkeen, jos aina mennään yli talousarvion. Siinä komissio on selvästi ottanut tiukasti kantaa. Ja siinä on syntynyt vaikeuksia jäsenvaltioiden kanssa keskusteluista heinäkuun neuvoston päätelmien jäljiltä. Komissio sanoi, että ei tule kysymykseenkään, että muuta politiikkaa uhrataan yhden politiikan alttarille, jos nyt sanon asian suorasukaisesti. Ei voida siis ajatella, että tässä leikataan meidän tavoittamatta muilla aloilla. Tästä syystä sitä paitsi varojen käytettävyys maatalousmenoista on iloinen yhteensattuma. Kuten me sanoimmekin ja sanommekin jäsenvaltiolle on seuraavaa. Me olemme valmiita ottamaan tiettyjä varoja rahoittaaksemme suurhankkeita, mutta yhteisön talousarvio ei jatkuvasti voi rahoittaa ylityksiä. Siksi on löydettävä ratkaisukeino tähän. ITERissä komissio on sanonut, että yhteisön osallistuminen talousarvioon jää 1,4 miljardiin, ajatellaan näitä lisäkuluja, ja jos tarvitaan, jos tulee muita ongelmia, niin sitten se otetaan kansallisista talousarvioista talousarvion tarkistuksesta, paitsi komissio on sanonut, että olisi syytä selvittää, sitä pitäisikin uusia rakenteita luona uusia suurhankkeita varten, ja niitä rahoitettaisiin kiinteistä lähtökohdista talousarviossa. Näin olemme sanoneet ja sanomme jatkossakin omissa esityksissämme seuraavissa rahoitusnäkymissäkin. No niin, puheenjohtaja. Tämän minä halusin sanoa. Toistan vielä ja korostan tätä tarvetta löytää ratkaisu rahoituksen 1,4 miljardin tasolla, kun sovitellaan talousarviossa. Se jatkuu neuvostossa yli huomenna. Olen iloinen nyt, että täällä neuvostossa on tiettyä avoimuutta komission esityksiä kohtaan Muistuttaisin, että heinäkuussa neuvosto halusi sisäisiä siirtoja ja pelkästään niitä ykkösaan sisällä. Nyt olemme siitä päässeet eteenpäin, joka oli hyvin äärimmäinen neuvoston puolella. Toivottavasti parlamentissakin löytyy tukea komission esitykselle, nimittäin nykyoloissa ainoa keino päästä eteenpäin tässä hankkeessa aikataulun mukaisesti. Kiitos. Kiitos paljon näistä selkeistä vastauksista. Ja sitten herra Smith seuraavaksi, olkaa hyvä. Um, um, Kiitoksia. Niin meidän puoleltammekin muutamia vastauksia näihin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, miten paljon arvostamme parlamentin antamaa tukea ITER-hankkeelle. Se on todellakin hanke, jota ei voida olla toteuttamatta. Meidän täytyy viedä Iteriä eteenpäin. Muuten meillä on vakavia ongelmia tulevaisuuden energiatuotannon osalta ja varmasti tulee olemaan ongelmia myös ympäristötavoitteiden saavuttamisessa CO2-päästötavoitteiden osalta, joita olemme asettaneet Euroopan unionille, joten meidän täytyy todellakin Iteriä viedä eteenpäin. Ja kyllä, hyvät valiokunnan jäsenet, tämä hanke on riskejä täynnä, aivan niin kuin muutkin kaikki tulevaisuuden hankkeet, niissä on riskejä, mutta meillä ei ole varaa jättää tätä toteuttamatta. Tässä on myös uskottavuuskysymys kansainvälisellä tasolla pelissä. Me olemme tarttuneet tähän hankkeeseen, olemme antaneet sitoumuksemme, meillä on maailmanlaajuisia kumppaneita tässä. He odottavat meiltä johtajuutta. Ja jos me luovutamme tai osoitamme, että me ole sitoutuneita tähän hankkeeseen, niin tämä on kyllä kansainvälisellä näyttämällä erittäin huono viesti meiltä. Me tarvitsemme, ja kollega Jean-Jean teki tämän hyvin selväksi, ja me tarvitsemme nämä 1,4 miljardia, mutta ei puiteohjelman kustannuksella. Monet teistä ovat tämän tuoneet esille, ja mekin olemme tuoneet tämän esille. Puiteohjelma, sillä on oma roolinsa tässä, se on aivan järkevä ja tällä hetkellä tämä 640 miljoonaa, jota on ehdotettu otettavaksi puiteohjelmasta, on tästä syystä myöskin ihan järkevää. Tuleeko tämä tapahtumaan uudelleen? Tietysti uutena pääjohtajana minä tulen tekemään kaikkeni välttääkseni sitä, että tällaiset kustannus ylitykset tapahtuisivat ja hallinnolliset yli, ongelmat tapahtuisivat uudelleen. Minulla on ollut tämä ongelma jo heinäkuusta lähtien käsissäni ja minä haluan nyt saattaa tämän loppuun. Me olemme ryhtyneet hyvin dramaattisiin toimiin. Kansainvälisen järjestön hallinnointirakenteita on muutettu, samoin kuin Barcelonan Fusion for Energy-järjestöjä on muutettu. Nämä ovat raskaita päätöksiä, mutta on erittäin tärkeää saada oikeat henkilöt työhön he, nämä eivät ole henkilöitä, jotka ovat poliittisesti korkealla, vaan nämä ovat henkilöitä, jotka pystyvät hoitamaan näin monimuotoisia ö, projekteja kuin ITER. Ja Frank Brisco on yksi henkilö, joka tunnetaan ö, erittäin ö, kokeneena henkilönä. Ja tämän vuoksi me olemme nyt tässä ryhtyneet todellakin toimiin, jolla voidaan parantaa hallinnointia ja hillitä kuluja. Me olemme toimittaneet työasiakirjan muodossa eilen tämän teille. Jotkut saivat sen vasta tänä aamuna. Olen pahoillani tästä myöhäisestä toimituksesta. Voin vielä palata tietysti keskustelemaan tästä asiakirjasta teille. Minä halusin, että se olisi hyvin yksinkertaista syystä valmiina tätä kokousta varten. Halusin osoittaa, että me emme tule tänne etsimään vain lisärahoitusta, vaan me myös sitoudumme löytämään ratkaisuja hallinnoinnin parantamiseksi jäsenvaltioiden suuntaan viesti Kiitos herra Briskon. Me olemme jo toteuttamassa hyvin suuria kustannussäästöjä niin, että osoitamme, että me olemme vakavissamme tästä hallinnosta. Mutta sitten neuvosto sanoo, että haa, kenties tarvitsettekin vähemmän kuin 1,4 miljardia, koska olette tehneet näitä kustannusleikkauksia. No, tämä nyt on täysin epärealistinen näkökulma me teemme kaikkemme, jotta voidaan leikata kustannuksia, tehdä säästöjä tällä hetkellä niin, että voidaan kattaa mahdollisia ongelmia seuraavan parin, kolmen, neljän vuoden ajalta, niin että todella pidetään tästä maksimi 6,6 miljardista kiinni. Ja me tarvitsemme teidän täyden poliittisen tukenne, jotta saisimme tämän 1,4 miljardia tulevina vuosina, koska meillä ei ole varaa siihen, että tämä hanke vesittyy. Ja meidän kansainvälinen maineemme on tässä myös pelissä. Ja tässä on on kysymys myös Euroopan tulevasta energian toimituksesta ja turvallisuudesta. Meidän täytyy sitä vaalia. Me emme voi tästä luopua. Kiitos herra Brisko. Haluaisitteko tekin käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kyllä, kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ö, tässä annettiin kommentti siitä, että onko työt todellakin alkaneet. Että ehkä tämä oli pieni väärinymmärrys. Yritin selittää alussa, että ITER edistyy. Joka tapauksessa se menee rakennusvaiheeseen. Entä sitten, olemmeko valmiita edistymään? Siihen, siihen voin sanoa, että me olemme päättäneet niistä muutoksista, jotka pitää tehdä. Olemme alkaneet toteuttaa näitä muutoksia. Ehkä siihen kestää jopa puoli vuotta ennen kuin ne ovat toteutettu täysin, mutta olemme menossa nyt oikeaan suuntaan. Kustannuksista sitten kysyttiin takuista ja siitä, että ei tultaisi toisten tänne. Minun täytyy sanoa, että tällaisessa hankkeessa ei voi olla minkäänlaisia takeita sinänsä, mutta nyt on kulunut melkein kaksi vuotta siitä, kun nämä uudet kustannusarviot aloitettiin ja siitä lähtien ensinnäkin minun täytyy sanoa, kustannusarviot tarkistettiin monissa asiantuntijaryhmissä, riippumattomissa sellaisissa. Mutta noin kaksi vuotta sitten tai siitä lähtien meillä ei ole ollut minkälaisia pahoja yllätyksiä. Me elämme edelleen näiden kustannusarvioiden kanssa – sitä edeltävinä kolmena neljänä vuotena oli paljon pahoja yllätyksiä niin, että alkuperäiset kustannusarviot ylitettiin. Nyt kun meillä on nämä uudet kustannusarviot, niin pahoja yllätyksiä, ikäviä yllätyksiä ei ole tullut. Ja kuten sanoin, me olemme tehneet jo suuria sopimuksia ja me tarkkailemme tarkasti hintoja, jotka saamme teollisuuden teollisuudessa ja me vir- vertaamme näitä talousarvioon. Tällä, tähän asti kaikki on sujunut hyvin. Nämä urakkasopimukset, jotka olemme tehneet, ovat olleet itse asiassa hieman edullisempia kuin talousarvion arviot. Tämä on toinen merkki siitä, että kustannusarviot ovat hyviä tai jopa äm, hieman korkeampia kuin tarvitsisi ja sitten oli puhe tästä 6,6 miljardista. Me olemme tehneet näitä leikkauksia silloin, kun ehdotettiin, että luovuttaisiin tästä varasuunnitelmasta, näistä hätävaroista. Meillä oli 60, 60, 6660 miljoonaa ö, hätävarana ja sitten leikattiin juuri näitä varoja. Se oli tuolloin helppo tehdä, mutta tämän mittainen hanke todellakin tarvitsee tällaisia hätävarantoja. Nämä kustannukset, kustannussäästöt, joita meillä on ollut viime kuukausina, ne saattaa, saattavat, e, eivät tulevaisuudessa ehkä toteudu. Joten meidän pitäisi nyt uudelleen muodostaa tällaisia vara, ö, varasuunnitelmavarantoja nämä säästöt, joita meillä on ollut, meidän pitäisi ne ehkä varasuunnitelmaa rahoihin siirtää, jotta voimme tulevaisuuden ongelmiin vastata. Lisäksi meillä oli, äh, kuulimme kysymyksen tästä ennakkovaroitusjärjestelmästä. Tähän voi vastata tällä projektihallinnointijärjestelmällä, jonka me otamme käyttöön Tämän ansiosta te näette ja me näemme hankkeiden edistymisen, eli että me tietyssä ajassa saamme aikaiseksi äm, nämä tavoitteet, saavutamme tavoitteet ja tekisi, teemme todellakin niin paljon kuin olemme luvanneet. Meillä on tiettyjä ö, tekniikoita tässä, jo, joiden myötä todellakin tästä, näistä kaikista vaiheista saadaan enemmän tietoja. Ja sitten puhuttiin vielä tästä Kadarashin rakennustöiden laittomuudesta. Minun täytyy sanoa, että me emme ole tässä kohdanneet sinänsä Ranskan viranomaisia, sillä tämä on Kadarashin kansainvälisen järjestön vastuulla, mutta minä en ainakaan tiedä mistä laittomuuksista. Meillä on rakennusluvat näille rakennuksille, joita me rakennamme. En tiedä, onko, tarvitaanko jotain muita lupia, mutta tästä voimme ehkä puhua tarkemmin myöhemmin. Kiitos. Muutama puheenvuoro vielä. Herra Odi, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vihdoinkin parlamentti tarttuu toimeen ja keskustellaan parlamentin jäsenten kesken yhdessä komission ja neuvoston kanssa. Useita kommentteja. Ensinnäkin ITER-järjestely, ITER itse, lähtökohta tokamak-tekniikka, joka toimii pienessä mittakaavassa, suuressa mittakaavassa sitten tuolla tähdissä, siellä on vetyatomeja, vähän päästöjä, eikä mitään radioaktiivista, äh, pitkäaikaista radioaktiivista jätettä. Ja tätä perustuu nimenomaan tutkimukseen energiassa. Sitten Grosteet jo totesikin, että liian vähän on puhuttu kansainvälisestä maailmanlaajuisesta ulottuvuudesta – Venäjä on hankkeen alulle pannut. 85 Kiina tuli mukaan USA, meni pois, tuli takaisin. Brasilia on ehdotuksensa antanut ja Intia on mukana. Aasia EU-huippukokouksessa ei sanakaan tästä hankkeesta. Miksi ei tästä keskustella Kiinan kanssa tai opiskelijoiden kanssa, jotka voisivat olla etäyhteydessä tämän hankkeen parissa? miksei kiinalaisten ystäviemme kanssa puhuta tässä tai ylipäätään kumppaneiden kanssa, jotka tavallaan jakavat vaikeat aikaamme. Sitten talousarviosta. Vahinko, että herra Jean on lähtenyt, mutta meidän täytyy miettiä omaa kantaamme. Täällä on puiteohjelma, maanviljelys ja niin edelleen, mutta täytyy nämä asiat eri tavalla. Ei tässä viedä otsakkeesta rahaa, vaan meillä on ylijäämää. Joka vuosi 140 miljardista kun lasketaan, niin sinne jää miljoona sinne ja toinen tänne. Investoinnista 5 miljardia. Sitten jäsenvaltio palautetaan. Ei sitä oteta osakkeesta sinällään, vaan sinne jää ylijäämää ja sitä me pannaan sitten näihin hankkeisiin. Haluaisin, että komissio, joka sitä paitsi ei riittävästi työstänyt tätä budjettipuolta, miettisi ajatusta niin, että meillä olisi investointi osaa kokonaan, kun siellä on hallintopuolikin, että voidaan suurhankkeita, Galileoa, ITER ja TENIä, Vestä, avaruutta, energia-aluetta, rahoitta. Meidän täytyy investoida, varsinkin ITERin varoissa on ehdottanut joukkovelkakirjalainoja. Tätä ei ole mietitty ja komissio ollenkaan, miten tätä investointia hoidetaan. Nyt kuultiin, että tässä rahoitusnäkymiin tulee esityksiä. Näin pitääkin tehdä, varsinkin tämän tyyppisessä hankkeessa, joka ei jakaudu muutamalle vuodelle pelkästään, vaan useammalle vuodelle. Siihen täytyy investoida. Ähm, Claude Turmes. Claude Turmes, ei kun anteeksi. Robert Trotman ensin. No, no, Excuse me. Merci beaucoup, monsieur le... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Täällä on jo paljon esitettykin kysymyksiä talousarviosta. Minä haluaisin nyt yksinkertaisesti sanoa seuraavaa. Ei ole mitään pahempaa tälle hankkeelle jos sitä koko ajan myrkyttävät rahoituskysymykset ja se, miten vaikeaa on ymmärtää tämän hankkeen eteenpäin viemistä, on kaksi ehtoa sille, että Euroopan parlamentti voisi nyt todellakin ottaa tämän hankkeen omaksensa. Ensinnäkin ehtona on se, että tässä täytyy olla tälle suunnattu, korvamerkitty talousarvio, eikä se käytä marginaaleja talousarviosta. Tämä nyt on hankala selittää, kun eritoten voidaan esittää kysymys täytäntöönpano tasosta julkisessa kulutuksessa, kun kohtaa esimerkiksi maataloustuottajia ja maidontuottajia, niin ei niille voi sanoa, että maatalous, talousarvio, marginaalit, joita ei ole käytetty, samalla kun puhutaan kohesiorahaston leikkauksista, ja meillä on hanke, jonka tuloksia nähdään joskus pitkän ajan kuluttua, niin tämä rakennetaan sitten näistä marginaaleista. Ei tätä poliittisesti voida selittää. Toinen ehto on sitten se, ja tässä minun täytyy sanoa, että tämä keskustelu marginaaleista ja täytäntöönpanotasoista, tämä, tämä ei ole kysymys, tässä ei ole kysymys vain äh, vuosittaisesta mahdollisuuksista, vaan tämä on poliittinen ongelma. Tässä täytyy tehdä kunnianhimoinen ehdotus komissiolta. Jos meillä on näin paljon marginaaleja, niin silloin ne ei ole kyllä tehtäviä hoidettua oikeasti, oikein ITERE, ei sitä voi hoitaa marginaalille, ei tämä ole oikea argumentti. Tällä täytyy olla monivuotinen fiksattu ö, talousarvio. Se tarvitsee kyllä riskivarantojakin. Tästä olemme aivan yhtä mieltä. Ei tässä pitäisi lähteä tällaiseen neuvoson ehdottamaan vaaralliselle tielle, jos ö, yhdestä on säästetty, otetaan tätä sitten toisesta ja kenties mahdollisesti tässä tulee säästöjä ja sitten lopulta ei näin voida toimia. Tästä olemme yhtä mieltä. Tämän vuoksi me tarvitsemme todella neuvoston sitoumuksen keskusteluun parlamentin kanssa siitä asiasta, että, että komissio komissio voi tässä saada ö, omia varoja tälle. Euroobligaatiot ovat tärkeä asia tässä keskustelussa. Ja jos ö, tässä halutaan parlamentilta luottamusta, niin silloin tarvitaan ehdotuksia siitä, mikä on, meidän, mikä on tässä vuosittainen painoarvo. Ja me täytyy ottaa huomioon kestävä kehitys, mukaan lukien maatalous, energia, tutkimus. Me, meidän, haluamme siitä sen kaiken parhaan, mitä haluamme siitä saada aikaiseksi. Lopuksi puheenjohtaja. Japani, Yhdysvallat, kaikki investoivat innovaatioihin, uuteen teknologiaan, jopa kiinalaiset, jotka haluavat mennä pitemmälle kuin me vihreässä teknologiassa. Ja me keskitämme talousarvion yhteen ainoaan hankkeeseen. Me olemme nähneet ongelmat jo Galileon kanssa. Tämän hoitamisessa meni hyvin pitkään, joten meillä täytyy olla nyt selvänäköisyyttä, kun me rahoituksesta päätämme ja otamme huomioon myös hyvän hallinnon. Komission täytyy, tässä, täytyy olla erittäin tiukka työnjohtaja ja uusi tiimi, joka on vastuussa hankkeessa, sen täytyy, sillä täytyy olla oma vastuunsa kannettavana ja sen täytyy varsinaiselle työnjohtajalle vastata komissiolle ja sehän on saanut mandaattinsa parlamentilta ja neuvostolta ja jos tänne suuntaan mennään, minä todella toivon, että näin kävisi, koska minä toivon, että tämä hanke onnistuu. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Minulla on kaksi ja kun kolme kysymystä herroille siellä ja puheenjohtajavaltiollekin, niin aloitetaanpa siitä. Jos nyt tiedot pitävät paikkaansa, niin neuvosto käy keskustelua oikeusperustasta siitä, miten tämä diili hoidetaan. Me kuvittelimme ymmärtävämme, että neuvosto ei halua tätä oikeusperustaa toimintasopimuksen pohjalta vuodelta 2006, vaan viittaa artiklaa 312, eli yksimielinen päätös. Voisiko puheenjohtajavaltio päivittää tietojamme, missä mennään oikeusperustan kanssa? Kuluista sitten. Te totesitte, että olette päivittäneet joitakin tietoja hiljattainkin Voisitteko kertoa yksityiskohtaisemmin kuluista? Miten reaktori toimii tai mitkä olisivat reaktorin purkamiskustannukset? Nämä lyötiin lukkoon vuonna 2001, mutta emme ole nähneet minkäänlaista paperia, missä kulut ovat tällä hetkellä. Kaikki muut kulut, investointikulut ovat karanneet käsistä kerta kaikkiaan. Olisi aika yllättävää, jos 2001 kuluarviot liittyen käyttökuluihin ja purkamiskuluihin olisivat samat kuin 2001. Tässä valiokunnassa ja ylipäätään parlamentissa tämä on äärimmäisen tärkeää, että siinä on avoimuutta. Muutoin siinä kulut nousisivat jälleen. Sitten vielä tämä kysymys, kun sanoitte, että hanke on ehdottoman välttämätön, eli se on toteutettava. Jos nyt oikein tiedän, tai korjatkaa sille väärässä, niin ITER on ensimmäisessä tutkimusvaiheessa. Sitten ITERin tutkimusten pohjalta joskus 2005 40-45 tulee ensimmäinen näytereaktori. Jos olen nyt oikein saanut tietoja, niin se ei ole Euroopassa vaan Japanissa. Ja vasta sen jälkeen, kun tiedetään, että tämä koereaktori on toiminut kunnolla, niin tulevat kaupalliset sovellukset. Olenko ihan hakoteilla, jos väitän, että ennen vuotta 2090 tai 2100, vaikka olisi kovinkin toiveikas, niin ei nähdä minkälaisia kaupallisia sovelluksia tästä hankkeesta. Kun vielä tietää, herra Odille myös hiukkasen vastaus, jos hän vain kuuntelisi minua. Herra Odi, vastauksekseni teille. Vihreinä me olemme tieteen puolesta mutta jos pitäisi ratkaista maailmanlaajuinen energiakriisi ja ilmastokriisikin, niin äh, onko kukaan ynnännyt, mitä tarvittaisiin 50 miljardia plus 300 tutkijaa, ja tämä raha pantaisiin keskitetysti aurinkovoimaan, tehokkaisiin sähkömoottoreihin ja täysin kuluttamattomiin asuntoihin, organi- organiseen muoviin, olisi kansainvälinen hanke. Minä olisin aika varma, että saataisiin pikaisesti tuloksia paljon laajempiakin. Ja se olisi nollaversio, jota pitäisi käyttää vertailuissa. Sitten vielä joukkovelkakirjalainoista. Katrin oli kyllä niiden puolesta, mutta ne ovat joukkovelkakirjalainoja, ja siinä ennakkoon tavallaan investoidaan perusrakenteisiin, siinä investoidaan korkeajännitteeseen ja saadaan rahat takaisin, kuten asuntotuotannossakin. Mutta fuusioreaktori on ikään kuin musta aukko. Se imee miljardeja ja miljardeja miljardeja. Tuottoa ei tule koskaan. Siihen vain kaadetaan rahaa kun ei ole mitään tuottoa kaikesta tästä, on, se on täysin väärin. Ja jos haluaa Eurobond-ajatuksen tappaa, niin minä voisin sanoa, että jos ITERin hankkeen yhdistää joukkovelkakirjolainoihin, niin siinä tapetaan niiden ajatus kokonaan. Koska se voi onnistua ainoastaan hankkeessa, jossa on tuottoa. ITER-reaktorissa ei ole mitään mahdollista tuottoa koska raha ei tule takaisin. Minä suosin kovasti joukkokirjalainoja, niin joukkovelkakirjalainoja. Christian Ilo, letzte Wortmeldung. Christian Ehler, ole hyvä. Haluaisin vain meitä itseämme valiokuntaa varten vielä toistaa muutamia asioita. Ensinnäkin kuulimme, ja tätähän me pelkäsimmekin, että jäsenvaltiot ovat toimineet vastuuttomasti näistä rahoituskysymyksissä. On puhuttu näistä kulujen leikkauksista. Ja ö, tässä on kyse siitä, että näitä varasuunnitelmavaroja on leikattu. Tämä on vain tämmöinen ö, kikka ollut. Toiseksi ja tässä Rova Crostet ei saisi ymmärtää minua väärin. Toiseksi meidän pitäisi siis muistaa, että me nykyään, me nyt sanomme selkeästi, että kun hyväksytään näitä varoja talousarvion menettelyssä, kuten kuulimme tänään, meillä pitää olla selkeä lausunto siitä, mikä hallintorakenne on tulevaisuudessa tai mikä kansainvälisessä rakenteessa, mikä pitäisi siellä olla tilanne. Haluaisimme todellakin kirjallisesti saada nämä ehdotukset talousarviokeskusteluja varten. Kolmanneksi, tätä Jordan siseli ei, tähän ei vastattu. Mitä tapahtui, mitä sitten on näissä hallintorakenteissa, eli kuka millä pätevyydellä pääosastolla johtaa tätä projektia tulevaisuudessa? Miten tämä voidaan perustella, kun nämä kustannukset ovat karanneet käsistä? Ja sitten vielä lisäksi, tämä on tärkeää nimittäin, että tämä Executive Committee on nyt erotettu että nyt on siis Management Supervisory Board ja sitten procurement, julkiset hankinnat ovat erikseen. Tämä on tärkeä rakenteellinen kysymys ja ennakkoedellytys todellakin tämän hankkeen menestykselle. Vielä eräs teema, jonka haluaisin mainita Claude Turmesille. Tietysti on taloudellisesti oikein tässä on tietysti tietoja opportuniteettikustannuksia. Tämän kysymyksen voi kuitenkin asettaa myös uusiutuvien energian suhteen. Tietysti me toivomme, että voimme 50 prosenttia energiatuotannosta korvata muilla tavoilla, mutta me tiedämme, me tiedämme, että tämä on todellakin tasa-arvoista. Eli on siis aivan sama, jo investoidaanko uusiutuviin energialähteisiin vai tähän hankkeeseen, sillä opportuniteettikustannukset ovat samanlaiset. Tehän tiedätte, että miten voimme ratkaista ilmastokysymykset. Mehän voimme rakentaa ydinreaktoreita. Ja näin olemme ratkaisseet ongelman. Eli Tämä keskustelu ei ole aivan vakava, vaikka olette oikeassa. Tietysti meidän pitää miettiä näitä opportuniteettikustannuksia, ja tämä on talousarviokysymys. Poliittisesti komission pitää sanoa, miten tulevaisuudessa nämä suurhankkeet voidaan puiteohjelma seitsemän ulkopuolella rahoittaa. Emme voi puiteohjelma seitsemästä tai kahdeksasta ottaa rahaa. Näin ne tehdä nyt, mutta ei tulevaisuudessa, eikö toimi kaikkien hankkeiden suhteen. Ja siksi poliittisesti tärkeä kysymys on, miten talousarvion kannalta toimii näiden hankkeiden kanssa tulevaisuudessa. Kiitos. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Smitsille vielä, jotta hän voisi vastata. Poliittisia eroja ei tässä voida enää nyt ratkaista, mutta kuitenkin nämä tekniset kysymykset. Very much and, um... Indeed, it is a long-term project. Todellakin se on pitkän aikavälin hanke ja sanon, että se on riskaapelikin hanke, mutta se on myös tilaisuus, johon on tartuttava. Jos ajatellaan, että uusiutat olisi se ainoa ratkaisu ja tulevina vuosina tarjota sähköä, niin se on väärä ajatus, väärä vaihtoehto. Se on täysin epärealistista mielestäni Ydinfysio on vaihtoehto. Monilla on ongelmia monistakin syistä, mutta ITER-hanke eli fuusio on se väylä, jota on selvitettävä toiseksi. Jatkossa meidän todellakin täytyy välttää sellainen tilanne, että kun ITERin kaltaisia tai Galileon tai GPSn kaltaisia hankkeita on ja mennään yli, niin sitten puiteohjelma maksaa kulut. Se nähdään myös meidän tar- tarkastelukertomuksessamme liittyen näihin suurhankkeisiin. Se olisi varmasti kaikkien etujen mukaista, että jatkossa seuraavassa talousarviossa meillä on oma kohtansa selvät säännöt tällaisia hankkeita varten, minkä tyyppistä rahoitusta yhteisö tarjoaa sen sijaan, että on jonkinlainen prosenttiosuus kokonaisuudesta. Kolmanneksi kansainvälinen yhteistyö, sekin tuli esille, varsinkin Kiina. Totta kai meillä on valtavasti yhteyksiä kansainvälisiin kumppaneihin, ja ihan varmasti tarkoituksena on motivoida myös kumppaneita vahvistamaan sitoutumistaan, katso jos voisivat jotain enemmänkin saada aikaan. Mutta haluan, että Eurooppa tekee itselleen selväksi sitoutumisensa näisiin hankkeisiin. Tässä tarvitaan 1,4 miljardin osalta äkkiä päätös. Kaikki kansainväliset kumppanit, mukaan lukien kiinalaiset, kuten sanoitte, esittävät meiltä, oletteko sitoutuneita hankkeeseen? Haluatteko jatkossakin investoida tähän fuusioon? Ja kun heidän pakelee mennä Brasiliankin, niin sitten voidaan vaatia heitä vahvistamaan osallistumista. Hallinto, vastuu komissiossa. Meillä on loistava tiimi pääosastollamme ITERin kimpussa. Pätevää väkeä. Me varmistamme koko ajan sen, että heillä on riittävästi koulutusta, päivitettyä tietoa. Me palkkaammekin väkeä lisää niin, että meidän taitomme vahvistuisivat vastuussakin. Tämä koskee myös Fusion for Energy-järjestöstä. Me varmistamme, että siellä on oikeat ihmiset oikeilla paikoilla. Ehkä jotain voit sanoa pitkän aikavälin talousarvoasioista. Ensiksi herra Briscoe. Okay, so um, No niin. Kysyitte käyttökustannuksista ja olette oikeassa siinä, että niitä ei ole vuoden 2001 jälkeen enää arvioitu. Voimme pyytää, että niin tehtäisiin, mutta en ole varma, että olisivatko nämä niin heilahtelevia kuin rakennuskustannukset. Käyttö, käytössä Öm, tietysti henkilökunta maksaa ja nämä laitteistot maksavat. Ja tämä on paremmin ennakoitavissa. Ja sitten purkamisvaiheesta puhuttiin radioaktiivisesta jätteestä ja niiden, niiden hoitamisesta. Ja kaikki tämä tuolloin pohjautui ydinfission standardeihin tuona aikana. Tiedän, että nämä arvot ovat ehkä muuttuneet ja niitä voitaisiin arvioida, arvioida uudelleen. Ja sitten tämä tilinpitokikka, joka mainittiin neuvoston suhteen. Neuvosto puhui tästä 600 miljardin miljoonan vähennyksestä, mutta ei puhuttu sitä, miten se voitaisiin saada aikaiseksi. Ja silloin, tuona, tuolloin nähtiin ainoa mahdollisuus siinä, että näin nämä varasuunnitelmavarat leikattaisiin. Ja näitä varoja kuitenkin tarvitaan tulevaisuudessa vielä, kuten jo sanoin. Kiitos. Ja sitten Claude Turmes halusi vielä äm, kysyä kysymyksen neuvostolta tai kysy. Nyt ehkä neuvosto voisi vastata tähän teidän kysymykseen. Claude, me aloitimme täsmällisesti ja meidän pitää lopettaakin täsmällisesti. Eli nyt neuvoston puheenvuoron. Kiitos herra puheenjohtaja. Rahoitukseen ja varsinkin kysymykseen liittyen oikeusperustaan Lissabonin pohjalta vai toimielinten välisen sopimuksen pohjalta puheenjohtaja on tietoinen tästä kysymyksestä, jota nyt ollaan tarkkailemassa oikeudellisessa yksikössä. Ja se, tulee torstaina alkavaan sovitteluun, mutta tässä olemme hyvin varovaisia, kun odotamme tässä kuitenkin neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoa. Olen pahoin, että en enempää voi kertoa, mutta näin se tilanne on. Gut, auch klar. Mehr kann man jetzt nicht erwarten. Welche Frage fehlte? No niin, mikä kysymys jäi vastaamatta, Claude? We reasonably... Kysymys kuuluu, milloin me voimme odottaa saavamme ensimmäiset kaupalliset sovellutukset? ITER on ensimmäinen vaihe, sitten tulee reaktori ja sitten vasta kaupalliset sovellukset. Mikä on teidän arvauksenne tässä? Kiitos. ITER on nyt täl- tässä tärkeällä tiellä fuusion kehittämisessä ja me odotamme tiettyjä tuloksia, jotka tulevat ehkä 2020-luvun loppupuolella. Meidän pitää saada tämä rakennus ja ensimmäinen käyttövaihe taaksemme ensiksi. Ja sitten, jos ensimmäiset tulokset ovat hyviä, niin silloin voitaisiin aloittaa demoreaktorin reaktorin rakentaminen. Ehkä se kestäisi kymmenen vuotta, ehkä vähemmänkin, jos etenemme nopeammin. Sanotaan, että noin 2040 meillä olisi demoreaktori, näytereaktori toiminnassa, mutta ei ole sopimusta siitä, pitäisikö tehdä vain yksi näytereaktori. Kumppanit voisivat ehkä mennä eri teitä, Kiina tai Venäjä, ehkä tehtäisiin siis useita näytereaktoreita, jotka olisivat 2040-luvulla toiminnassa, toiminnassa, ja silloin kaupalliset sovellukset tulisivat käyttöön. Totta tämä on vasta vuoden 2050 jälkeen, ja meillä on tiettyjä ennakkoarvioita asiantuntijoilta, jotka sanovat, että tämän vuosisadan loppuun mennessä fuusio ja energia todellakin voidaan käyttää. Kiitos näistä vastauksista. Tämä ei varmasti ole viimeinen kerta, kuin me käsittelemme tätä aihetta, mutta tämä keskustelu pitää nyt valitettavasti päättää tähän. Kiitos, olisin kiitollinen kollegoille jotta voimme täsmäll- että voisimme täsmällisesti aloittaa esityslistan, niin kaikkien pitäisi olla täsmällisesti paikalla. Kiitos siis kaikille ja nyt vieraat voisivat tulla suoraan tänne eteen, jotta voimme aloittaa sitten seuraavan kohdan käsittelyn. We want to start so early as possible. Niin haluammekin aloittaa nyt oikein ajoissa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Meillä on vielä yksi tärkeä aihe käsiteltävänä ja haluamme tietysti aina valistaa itseämme täällä ja siksi kutsumme asiantuntijoita ja haluamme käyttää nyt ajan hyödyksemme jotta voimme siis aloittaa todellakin tämänkin keskustelun ajoissa. Haluaisin kiittää ennenkin kollega Eileriä, joka teki aloitteen tämän aiheen käsittelemisestä. Olisin kiitollinen, jos vieraat voisivat mahdollisimman lyhyessä ajassa antaa vastauksia näihin kysymyksiin eli ähm, kivihiilen rooleen tulevaisuuden energialähteenä, jotta voimme käydä keskustelua näistä asioista. En puhu pidempään, jotta voimme aloittaa. Herra Fiekac on ensimmäinen. Hän on Vattenfall Puolan toimitusjohtaja ja myös ja tervetuloa kaikille kollegoille. Tervetuloa asiantuntijoille. Olkaa hyvä, herra Pikac. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, naiset ja herrat, kiitoksia kovasti kutsusta tulla seminaariin. Minulla on kunnia olla täällä tänään ja puhua teille. Puolan, aion puhua Puolaa. Uh, <clears throat> Szanowni Państwo, w Europie do... Hyvät naiset ja herrat, Euroopassa me saamme kaasusta myös esimerkiksi se yleensä tuodaan Eurooppaan. Siellä on vähän päästöjä, siellä on poliittisia varoja, meillä on uusiutuvaa energiaa, vähäiset päästöt, mutta epävakaa tuotanto. Se edellyttää paljon tukia, ydinvoima, vakaa osainen järjestelmässä, mutta ei aina hyväksyttävissä neljäs lähde on hiili. Ja siitähän me tänään keskustelemme. Ja sitä käsittelen omassa alustuksessani. Hiiltä on käytetty jo satojen vuosien ajan. Meillä on vielä pariksi sadaksi vuodeksi varantoja tarjolla. Hiilivarannot ovat sitä paitsi kooltaan suurempi kuin kaikki muut yhteenpantuna. Yhdysvallat, Kiina, Intia ovat suurelta riippuvaisia hiilessä, hiilestä energiantuotannossa. Noin 40 prosenttia on peräisin energiantuotannossa hiilestä sekä sitä on kovasta hiilestä että ruskohiilestä, kivihiilestä että ruskohiilestä. On sitä vain merkille, on jäsenvaltiot, jotka ovat täysin riippuvaisia hiilestä, varsinkin verrattuna muihin jäsenvaltioihin. Se voi olla hyvä energianlähde, koska energianlähteenä hiilen myötä saadaan luotettava energian tarjonta. Tekniikka on tuttua ja tunnettua. Tuotantoa voidaan järjestää joustavalta pohjalta. Näin muut vähemmän joustavat lähteet voidaan ottaa mukaan, kun tuotetaan energiaa. Tätä voidaan varastoida myös pitkällä aikavälillä ja se on turvallista. Hiilen polttaminen ei säästä riipu. Jakelu maailmalla hiilen osalta on myös tasaisesti jakautunut maihin, jotka ovat poliittisesti vakaita. Hiili on halpa voimavaraa, jota on käytetty ja jota käytetään lähes kaikkialla maailmassa. Jos vähennämme energiantuotannossa hiilen osuutta, niin energia hinta nousisi kuluttajan näkökulmasta. Hiilen polttaminen energiatuottamiseksi ei ole ristiriidassa ydinvoiman tai uusiutuvien energialähteiden kanssa. Kaikilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Me tarvitsemme vain reilua arviointia ja myös reilua energiaa miksiä. Jos ajatellaan energian monokulttuuria, olisi se haitallista ja kalliimpaakin. Hiili on kohtuhintaista, sitä on paljon tarjolla ja myös vakaa lähde. Yksi puute siinä on, eli hiilidioksidipäästöt. Eurooppa on sitoutunut siihen, että se merkittävästi leikkaisi hiilidioksidipäätöksiä osana päästöjä osana ilmastonmuutosten torjuntaa. On odotettavissa, että energian kysyntä kasvaa monissa maissa. Ei ole epäilystäkään siitä, että hiilellä on oma osansa jatkotuotannossakin. Se on varmasti osa energiamiksiä vielä tulevina vuosikymmeninä kaikkialla maailmassa. Euroopan, Euroopan on tehtävä kaikkensa, jotta voidaan varmistaa se, että hiilen polttaminen ei ole ristiriidassa meidän hiilidioksipäästöjen leikkaamisen kanssa. Kuten ilmasto- ja energiapolitiikassakin on määritelty, Eurooppa haluaisi hiilen nyt korvata uusiutuvalla energialähteellä. Se merkitsee sitä, että Hiilivoimalat on nyt pantu jäihin ja minä uskon, että hiilivoimaloiden väheneminen vie pohjaa energiatuotannon vakaudelta. Jos ajatellaan ydinvoimaa tai hiilivoimaa, niin ilman niitä meillä ei olisi vakaata energiatuotantoa. Hiili sinällään ei ole ongelma ympäristölle, vaan hiilidioksidipäästöt. Eli päästöjä on leikattava. On mahdollista lisätä energiatehokkuutta käyttämällä biomassaa sekoitettuna hiileen, yhteistuotantoa tai sitten varastointi- ja talteenottotekniikkaa. Haluaisin nyt esitellä näitä eri tekniikoita. Yleensä hiilituotannon tehokkuus on 35 prosentin luokkaa. Oikeastaan vain kolmannes hiilestä käytetään sitä poltettaessa. Kuluttajat saavat vielä vähemmän, koska siirron yhteydessä tapahtuu myös hävikkiä. Jos ajatellaan nykyisiä moderneja hiilivoimaloita, niin olemme päässeet 43 prosenttiin ruskohiilen kohdalla, kivihiilen kohdalla ja ruskohiilen kohdalla 6 prosenttiin. Jos sitten pannaan biomassaa, niin saadaan kolmannes vähemmän hiiltä ja näin myös on vähemmän päästöjä. Tietemiehet pyrkivät lisäämään hiilivoimaloiden tehokkuutta. Olen tässä myös viitannut hiilen polttamiseen yhdessä biomassan kanssa. Näin voidaan leikata parilla prosentilla hiilidioksidipäästöjä. päästöjä. Yhteistuotannolla on valtavasti potentiaalia, eli siinä käytetään tekniikkaa, jossa käytetään sähköä ja lämpöä. tuotetaan sähköä ja lämpöä. Ja silloin päästään jopa 90 prosentin tehokkuusasteeseen. Vuoden aikana voidaan 300 000 terawattituntia tuottaa. Jos ajatellaan Itävallan kokoista maata, niin sen tarve on nimenomaan vuotuisesti tätä luokkaa. Sitten hiilen talteenotto ja varastointi. Se on yksi tapa leikata myös hiilidioksidipäästöjä. Eli siinä otetaan talteen 90 prosenttia päästöistä perinteisistä voimaloista, kuten tiedättekin. Tämä tekniikka on, tätä tekniikkaa on koeteltu ja testattu esimerkiksi öljyteollisuuden alalla. Ensimmäinen koehanke on jo käytössä talteenoton osalta ja varastointiakin on jo testattu. Tämä kehitys on tyypillistä uuden tekniikan kehittelyssä. Meidän täytyy hyödyntää tekniikkaa myös kaupallisessa mielessä. Nyt meidän täytyy koehankkeita ruveta rakentamaan jatkossa. Hyvät parlamentin jäsenet, te olette säätäneet myös hiilen taltenutosta ja varastoinnista. Te olette säädelleet myös koeyksikköjen käyttöä. Niiden tarkoituksena on selvittää, miten elinkelpoista tämä uusi tekniikka on. Edistys on kuitenkin ollut liian hidasta. Vaikuttaa siltä, että me emme pääse eteenpäin. Nyt ei ole kyse siitä, että koeyksiköitä ruvettaisiin rakentamaan talteenoton ja varastoinnin osalta, vaan siitä, että haluttaisiin ja aiotaan rakentaa, jos kansallisia sääntelyjärjestelmiä on olemassa ja saadaan riittävästi tukea. Ja jos yhteiskunta hyväksyy voimalat, jos meillä ei ole vakaita sääntelypuitteita, ja kun meillä on talouskriisi ja eikä suosikaan ole kovin korkea ollut investointien kohdalla, niin tämä on johtanut siihen, että investoinnit ovat romahtaneet, kun on ollut kyse perinteisestä energialähteestä. Hiilen talteenotto ja varastointi on ollut tässä suuntauksessa uhrina. Vaikutukset Euroopan unionille voivat olla sellaiset, että syntyy epävakautta energiahuollon turvallisuudessa. Voi olla, että emme saavuta myöskään ilmastotavoitteita. Jos emme käytä talteenottoa ja varastointimahdollisuutta, mahdollisuutta, niin on hyvin vähän mahdollisuuksia kehitysmaissakaan hyödyntää tätä tekniikkaa. Tästä syystä sähköyritykset, jotka haluavat tätä tekniikkaa käyttää, tarvitsevat apuamme. Ilman tällaista tukea tekniikka ei tule käyttöön Euroopan unionin energia-alalla. Tämä edellyttää poliittista tukea. Energiahuollon turvallisuus on, on kuluttajien murheena ollut. Ei ole kyse pelkästään energia-alasta, vaan tämä on haaste lainsäätäjille ja koko yhteiskunnalle. Jos energiayritykset jäävät omilleen, niin edessä on energiapulaa joissakin maissa. Hiilen taltuun, talteenotto ja varastointitekniikka on yksi tapa myös vähentää päästöjä kehitysmaissa. Nämä ovat tavallaan EUn lähettiläitä Euroopan unionin ulkopuolella, mutta ei voida ajatella, että pelkästään ne voisivat kehittää tekniikkaa, jota käytettäisiin Euroopan unionin ulkopuolella pääasiallisesti. Energiayhtiöitä ei myöskään pidä jättää yksin, kun pitäisi vakuuttaa ihmiset siitä, että tekniikka on hyväksyttävissä. Hallitukset, paikallisviranomaiset kantavat tästä suuren vastuun. Siksi lopuksi sanoisinkin, että hiiltä tulisi käyttää tärkeänä osana Euroopan energiamiksiä, mutta sellaista hiiltä, josta ei ole hiilidioksidipäästöjä. Jos päästöjä ei synny, jos, jos päästöjä syntyy, niin toimin on ryhdyttävä Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa. Tarvitsemme tukea myös koehankkeille. Koeyksiköitä täytyy rakentaa nopeasti rahoitustuen avulla. Pelkään pahoin, että nyt tarjolla oleva tuki ei riitä. Energiayritykset eivät saa joutua kantamaan vastuuta yksin. ne voivat totta kai kantaa osan rakennuskulusta, mutta ei kaikkia. Hallitusten täytyy hyväksyä myös lainsäädäntöä talteenoton ja varastoinnin osalta ilman, että yritykselle tulee lisää taakkaa. Hallitusten täytyy myös auttaa yrityksiä, jotta ne voivat rohkaista kansalaisia hyväksymään talteenotto- ja varastointitekniikkaa. Muutoin seuraavien parikymmenen vuoden aikana on kyse energialasta, jossa ei ole lainkaan hiiltä. Jos emme onnistu osoittamaan, että talteenotto- ja varastointitekniikka on kilpailukykyistä tekniikkaa, jos emme onnistu osoittamaan, että hiilen polttaminen ja päästön leikkaaminen onnistuvat yhtä aikaa, niin emme pysty maailmanlaajuisesti päästöjämme leikkaamaan. Hiilillä on loistava tulevaisuus edessään. Meidän täytyy miettiä, mitä teemme sen hyväksi. Kiitos paljon. Seuraavana puhujana Isaac Pola Alonso. Hän on kaivos- ja energia-alan johtaja paikallisessa teollisuusministeriössä Asturian ruhtinaskunnassa. Olkaa hyvä, herra Pola. Muchas gracias. Kiitoksia. Haluaisin aloittaa puheenvuoroni luonnollisestikin kiittämällä ITRE-valiokuntaa kutsusta osallistua tähän keskusteluun hiilen tulevasta roolista energian lähteenä. Tämä kysymys on hyvin relevantti Espanjan kaltaiselle maalle ja äärimmäisen tärkeä Asturiasin kaltaiselle alueelle, niin kuin myöhemmin osoitan. Ensin lyhyesti käyn läpi eurooppalaisen energiamiksin tilanteen eri suuntaukset ja ne suuntaviivat, joita on viime vuosina seurattu. Ensinnäkin tässä toteaisin, että Euroopassa on erittäin korkea ulkoisen riippuvuuden tilanne ja se tulee vain pahenemaan tulevaisuudessa. Tämä tapahtuu myös Espanjan osalta ja Asturiasin ruhtinaskunnassakin ollaan yli 50 prosenttisesti ja Espanjassa yli 70 prosenttisesti riippuvaisia ö, tuodusta energiasta. Ö, liikennehän on tärkein energian kuluttaja ja myös saastuttaja. Yleensä tämä kattoi yli 35 prosenttia energiankulutuksesta, paitsi joissakin ö, hyvin tietyissä paikoissa, jossa esimerkiksi Asturiassa 75 prosenttia energiasta kuluttaa teollisuus. Energiatilanteemme on vaikeutunut eri toteen sellaisissa maissa kuin Espanja, jota pidetään ikään kuin energiasaarekkeena. Siellä energiaverkostojen yhteensopivuus on hyvin alhainen Toisaalta on merkittäviä eroavaisuuksia energiamiksin välillä eri maissa ja maiden sisällä eri alueiden välillä. Esimerkkinä tästä vuonna 2008 Euroopan unionissa 26 prosenttia energiantuotannosta tuli hiilestä. Espanjassa samana vuonna puhuttiin 17 prosentin tuotannosta ja Asturiassa, Asturiasissa 73 prosenttia energiasta tuotettiin hiilen avulla. Tämä osoittaa, miten suuria eroavaisuuksia eri paikkojen välillä on. Perusperiaatteet, jotka ovat hallinneet ja edelleen hallitsevat yhteisön energiapolitiikkaa, ovat tekninen kestävyys, saatavuus, taloudellinen kestävyys, kilpailukyky ja ympäristön kestävyys. Hiili, jos sitä halutaan tulevaisuuden dynamiikkana käyttää, sen täytyy tasapainoisesti ottaa nämä kolme periaatetta huomioon. Yhteisöpolitiikan suuntaviivojen mukaisesti olemme huomanneet, että viime aikoina on yhä enemmän energiamiksissämme uusiutuvista energialähteistä tulevaa e- energiaa. Näin ollen nämä energialähteet vaativat sitä, että tässä hyväksytään energiajärjestelmässämme kaksi lisää seikkaa, eli uudet äh, verkostojen yhteensopivuusvälineet niin, että voidaan paremmin hallinnoida järjestelmiä ja sitten täytyy olla tukiteknologiaa ja ne toimivat uusiutuvien energian lähteiden täydentäjinä. Samalla on myös todettu, että täytyy panna täytäntöön tutkimus, kehitys- ja innovaatiodynamiikkaa ja energiajärjestelmässämme, kun otetaan huomioon tuotanto, markkinointi ja niin edelleen. Niissäkin täytyy dynamiikka, dynamiikkaa tuoda huomioon ja ottaa huomioon myös energiatehokkuus kokonaisvaltaisesti. Tässä oli lyhyt näkemys meidän tämän päivän energia ja sen kehitykseen viime vuosien aikana. Tämän seurauksena kun ajatellaan Euroopan unionin strategisia suuntaviivoja, niin kaikessa energiapolitiikassa eri hallinnon tasoilla on hyväksytty kaksi yhteistä toimintalinjaa, yhtäältä uusiutuvien energialähteiden edistäminen ja toisaalta energiasäästö- ja tehokkuuden suunnitelmia ja toimintalinjaa. Samalla on myös hyväksytty toimia energiaverkostojen ja yhteensopivuuden parantamiseksi. Euroopan unionissakin tämä on tunnustettu antamalla 1,7 miljardia euroa 2009 ensimmäisellä puolikkaalla elvytyssuunnitelmassa. Perusperiaate ympäristö kestävyyden osalta on johtanut siihen, että energian kannalta tarkasteltuna on yritetty käyttää vähemmän fossiilisia polttoaineita, poistaa saastuttavia aineita ja kehittää suuressa määrin CO2-päästöjen talteenottoa ja varastointia. Itse Euroopan unionin joissakin perusasiakirjoissa, jotka mainitsen hyvin eksplisiittisesti tässä totte, EU toteaa, että hiili on keskeinen asia, keskeinen väline Euroopan unionin energiahuollossa ja kaksi perustoimintalinjaa on puhdas hiilipohjainen energiantuotanto ja ö, strategisen reservin ylläpitäminen. Viittaan tässä vihreään kirjaan Euroopan unionin strategiasta ö, energiantuotannosta ja komission tiedonanto toisesta strategiasta energia uudelleen tarkastelu, sitten direktiivi 2009-72, sitten meillä on vielä komission tiedonanto, jonka aiheena on kestävä energian tuotanto fossiilipolttoaineista lähtien tavoitteena lähes nolla päästöt hiilestä vuoteen 2020 mennessä. Ja tämän lisäksi meillä on vielä neuvoston asetus 1407-2002. Tavalla tai toisella kaikki nämä asiakirjat tunnustavat, miten tärkeä merki, miten suuri merkitys hiilellä on Euroopan unionin energian tuotannossa. Näiden suuntaviivojen mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty, on myös hyväksytty tiettyjä toimia, kuten esimerkiksi kaivossektorin varsin rankka sopeutus joissakin maissa, samoin investoinnit kaivosinfrastruktuuriin, joka mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa voi olla näitä hiilireservejä. Sitten on investoitu tiettyihin ympäristön kannalta tärkeisiin hankkeisiin Ajatellen tässä esimerkiksi yhteistuotantovoimaloita tai hiukkas, hiukkasten keräyslaitteistoa ja, tai esimerkiksi lämpövoimaa ja CO2-varastointia ja talteenottoa. Tässä mielessä haluaisin nyt korostaa kolmea hanketta, jotka tällä hetkellä ovat käynnissä Espanjassa, ja jossa käytetään pitkälti hyvin täydentäviä teknologioita. Korasissa siellä käytetään etukäteispolton teknologiaa ja tämä on integroitu kaasulaitokseen. Sitten siellä on myös tällaista happipolttoteknologiaa ja sitten postapolttoteknologiaa. Ja tämä viimeisin siis, siis toteutetaan omalla alueellani Asturiasin ruhtinaskunnassa. Ja nämä kaikki hankkeet mahdollistavat sen, että tietyllä toivolla voidaan suhtautua tulevaisuuteen. Useinhan käytetään tässä lukuna vuotta 2020 ja toivena on, että näitä hankkeita voitaisiin myöhemmin soveltaa ihan teollisella tasolla suuressa mittakaavassa. Nyt haluaisin puhua hiilen roolista ja sen tulevaisuudesta energiamiksissämme ja energiantuotannossa. Sanon ensin, että niin tuonti kuin kotimaisen hiilen rooli, suhde on hyvin erilainen eri alueilla ja eri maissa. On maita, joissa ei ole enää omaa hiilen tuotantoa, sitten meillä on maita, joissa on hyvin paljon tuotantoa ja hyvin voimakas hiilen osuus energiamiksissä. Ja sitten energian tyyppi, Espanjan tyyppisiä maita, joissa niin tuotetaan hiilen avulla energiaa, kun käytetään sitä energiaa miksissäkin, ja siellä tämä osuus on noin 10-40 prosenttia. Kotimainen hiili on tärkeä energiaturvallisuuden kannalta ja tässä keskeisessä asemassa on tämä strateginen reservi ja tätä on uskollisesti pantu täytäntöön ja korostan vielä kerran Espanjan tapauksessa. Tämä on tällainen minimi ö, kotimainen ö, tuotantoreservi, joka takaa sen, että tulevaisuudessa, jos on energiahuoltokatkoksia, niin on tämä reservi käytettävissä. Ja tämän ajattelutavan mukaisesti on hyvin johdonmukaisesti toimittu myös eurooppalaisen energiapolitiikan suhteen. Hiilellä tulee olevan merkittävä rooli energiariippumattomuudessa, tuotantovarmuudessa, E, sähköjärjestelmän palveluissa ja uusiutuvien energialähteiden e, käytössä. Tämä voidaan osoittaa Espanjan energiatuotannolla hyvin. Siellä on merkittävästi panostettu uusiutuviin energialähteisiin ja vuonna 2020 tarkoituksena on olla tilanteessa, jossa sähkötuotanto katetaan 40,3 prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä ja jossa hiilen rooli on tällainen tuki, tukevan tekniikan rooli. Ja mm, silloin Espanjassa myös pitäisi olla nämä strategiset hiilireservit. Hiilen strateginen rooli tulevaisuuden energiamiksissä kulkee tietysti hiilen tuotannon tehostamisen kautta, sen ympäristöystävällisyyden parantamisen kautta – ja tässä toinkin jo esille, miten, sä, miten lämpövoimalaitokset ovat parantaneet omaa tuota, toimintaansa niin, että saastumista tulisi vähemmän. Ja tämä tietysti tapahtuu myös sitten CO2 talteenoton ja varastoinnin kautta. Ja sitten lopuksi tässä siirrynkin ö, kotimaisen mineraalin merkittävän rooliin. Sen tehtävänä on tukea tätä energiamiksiä tulevaisuudessa. Tällä alalla on useiden vuosien ajan tehty jo merkittäviä sopeutuksia hiilisektorilla. Vuosien 1998 ja 2005 välillä Espanjassa on vähentänyt 40 prosentilla tuotanto, 40 prosentilla myöskin tuet, 56 prosentilla työllisyys tällä sektorilla. Merkittäviä sopeutuksia. Siis nyt meillä on espanjalainen kansallinen strategisten reservien suunnitelma. Ja sen lisäksi, että siinä on määritelty minimistrateginen reservi, on tässä suunnitelmassa myös hyväksytty tiettyjä täydentäviä toimia, joiden avulla edistetään kestävää integraalista kehitystä hiiliteollisuusalueilla, jotka ovat kärsineet näistä sopeutuksista. Tässä täytyy myös esittää näkemyksiä erästä käsitteestä, joka on tullut esille. Eli kilpailukykyinen kaivostoiminta. Kilpailukykyinen kaivostoiminta verrattuna kansainväliseen hiilen hintaan. Viime aikoina 2006-2008 vuosina siis on osoitettu, että vaikka tässä nämä hintamuutokset ovatkin vähäisempiä kuin öljyn osalta, niin myös hiilen hinta on heilahdellut. Ja tuona aikana hiilen markkinahinta oli korkeampi kuin kotimainen, kotimaisen tuotannon kustannukset. Ja sitten täytyy ottaa myös sisäistetyt kulut huomioon, ajatellen tässä turvallisuutta, palkkatasoa ja niin edelleen. Sitten lopuksi vielä jotakin teknisiä argumentteja, teknisiä ympäristöllisiä argumentteja, samoin kuin myös sosiaalisia ja taloudellisia seikkoja, joiden avulla voidaan puolustaa hiilen roolia energiamiksissä. Kotimaisen hiilen mukanaolo tässä, näissä strategisissa reserveissä on äärimmäisen tärkeä. Euroopan unionilla sen yrityksillä on todella johtava rooli kaivosteollisuudessa, kaivosteollisuuden eri toiminnoissa. Ja olisi hyvin toivottavaa, että Euroopassa pysyisi tällainen strateginen reservi. Tämän lisäksi meidän lämpövoimallamme on teknisesti sopeutettu sitoutettu käyttämään tiettyä prosenttiosuutta kotimaista hiiliä. Espanjassa, kuten sanoin, meillä on noin 40 prosenttia kotimaista hiiltä, 60 prosenttia tuontihiiltä. Ja nämä argumentit, joista puhuin aikaisemmin, energiariippumattomuus, energiasaatavuus, turvallisuus, sitten taloudelliset seikot, seikat hiilen tuotantokustannukset ovat alhaisempia kuin mitä Espanja saa erilaisten verojen, suorien kulujen muodossa tässä. Ja sitten kysymys on myös kansainvälisistä hiilen markkinahintojen vaihteluista ja suora, suorat verotuskysymykset liittyen tähän. Sitten täällä on jo puhuttukin näistä ympäristö parannuksista, joita viime vuosina on panta täytäntöön. Tässä täytyy myös antaa aikaa hiilen varaston, talteenotto- ja varastointiteknologialle näyttää kyntensä. Lopuksi vielä puhun yhteiskunnan taloudellisista ja alueellisista vaikutuksista. Viime vuosien sopeutuksilla on ollut valtaisa merkitys näihin kaivosalueisiin tässä on ollut mukana myös lieventäviä toimia, joilla on haluttu monimuotoista taloutta, parantaa koulutusta ja niin edelleen, mutta asteittain täytyy edelleen jatkaa näitä toimia. Aivan lopuksi puheenjohtaja vielä neljä kommenttia. Hiilellä pitäisi olla tulevaisuudessakin oma merkittävä roolinsa Euroopan energiamiksissä, ottaen huomioon energian riippumattomuus, täydentävä teknologia, kotimaisen hiilen tuotanto pitäisi myös saada mukaan lainsäädäntöön ja täytyy ottaa huomioon siis se merkitys CO2-varastoinnille ja talteenotolle. Tämä on hyvin johdonmukaista EU muilla säädännön kanssa ja täytyy ottaa koko ajan huomioon myös koko tämän hiilikysymyksen alueelliset vaikutukset. Kiitoksia ja pahoittelen, että ylitin puheaikani. Kiitoksia ja seuraavana Naku Jaksli, joka on toimistusjohtaja Koalimpissa. Olkaa hyvä, herra Jaksli. Kiitos paljon, herra Roil, ja hyvää iltapäivää kaikille. Toivon, että voin näyttää näitä kalvoja, jotta voin vähän havainnollistaa näitä kommenttejani. Toivottavasti tämä tekniikka toimii. niin nämä kalvot on kyllä toimitettu jo ajoissa, niin ajattelin, että tämä tekniikkakin olisi kunnossa, mutta pieniä teknisiä vaikeuksia. Puheenjohtaja, haluaisitko ottaa pari kysymystä, kun tässä selvitetään teknisiä asioita vai pitäisikö minun, jatkanko minä suoraan? Sorry about this, ladies and gentlemen. What I'm giving... Anteeksi, hyvät naiset ja herrat. Tässä siis vähän esimakua maailmasta, jossa ei ole teknologiaa. Miten kävisi, jos maailmassa ei olisi sähköä? Tämä olisi tilanne, jos hiiltä käytettäisiin vähemmän maailmassa. Mutta siihen palaamme vielä myöhemmin. Ennen kuin tämä esitys saadaan kuntoon, niin haluaisin selittää, että puhun tässä Eurakoalin puolesta, joka on eurooppalainen kivihiili- ja ruskohiilijärjestö. Olen Eurokoalin jäsen sen järjestön kautta, jota itse edustan, joka on Iso-Britannian hiilentuojien järjestö. Sitä ennen suurimman osan ajasta urallani työskentelin Iso-Britannian hiiliteollisuuden parissa – No niin, nyt vaikuttaa siltä, että minulla on edessäni nämä kalvot, mutta teillä ei taida niitä olla, joten varmasti voin kuitenkin jatkaa näin. Ja, ja ehkä kalvot auttavat ihmisiä, jotka eivät ole niin hyviä puhujia ähm, pitämään ihmiset hereillä, mutta toivottavasti onnistun pitämään teidät hereillä siitäkin huolimatta. Niin hyvät naiset ja herrat, aion esittää kolme retorista kysymystä. Ensinnäkin, onko hiili tulevaisuuden polttoaine? Tämä keskittyy maailmanlaajuisen kontekstiin ja siihen, miksi hiilen käyttö kasvaa maailmalla siitäkin huolimatta, mitä Euroopassa tapahtuu. Toinen kysymys on tär- erittäin tärkeä kysymys, eli voiko hiilen käyttö olla puhdasta? Jos vastaus olisi ei, niin silloin maailmalla olisi paljon vakavampi ongelma. Kolmas kysymys on, tarvitseeko Eurooppa hiiltä, kivihiiltä? Ja, ja tähän, Tämä, tässä pitää esittää myös toinen kysymys rinnakkain, e, eli aikooko Eurooppa osallistua näihin hiilen antamiin mahdollisuuksiin? Jos voisitte nähdä tämän seuraavan kalvon, niin tässä on itse asiassa kuva hyvin suuresta äm, ki, eh, kivihiiliesiintymästä. Tämä on hyvin iso musta kuva. Tämä on noin 20 metriä korkea esiintymä. Ja tämän esiintymän yläpuolella näette sinistä taivasta, sillä tämä on tietysti USAn maaperällä. On vaikea ehkä kuvitella 20 metriä tällaista avolouhoshiiltä. Euroopassa meillä on paljon syvällä olevaa kivihiiltä monen metrin syvyydessä. Viisi metriä viiden meidän viiden metrin esiintymiä, mutta halusin näyttää tämän kuvan havainnollistaakseni, että kivihiiliesiintymät ovat todella runsaita. 997 miljardia tonnia kivihiilivarantoja. Se on tarpeeksi 144 vuodeksi. Tässä on puhe siis hiilivarannoista, jotka on siis ja jotka voidaan hyödyntää. Mutta on monia ö, triljooneja tonneja lisävarantoja, eli hiili siis riittää. Ja monet maat, joilla on hiiltä, tulevat käyttämään sitä. Nämä varannot ovat jakaantuneet koko maailmaan, kuten puhujat ovat maininneet. Australia, Kiina, Venäjä, Kazakstan, Ukraina, Mosambik, Etelä-Afrikka, Kolumbia ja muut maat. Tietysti myös EU:ssa on hiiliesiintymiä. No niin. Nyt näette sitten, onko nämä kuvat niin vaikuttavia kuin sanoin. Kuten näette, tässä tämä auto alakulmassa on hyvin pieni Tämä antaa vähän vaikutelmaa tästä mittakaavasta. Pyydän anteeksi, hyvät naiset ja herrat. Toivottavasti kuitenkin pikaisesti näette tämän kuvan. Halusin tällä vain osoittaa, että hiiltä tullaan käyttämään. Monet kehittyvät maat luottavat hiileen ja se auttaa niitä rakentamaan niiden taloutta – No niin, eli voimmekin siirtyä eteenpäin. Herra Pikat, ja hän jo sanoi, puhui hiilen osuudesta maailmanlaajuisesti, joten en puhu tästä nyt enempää niin kauan. Tämä näyttää vain, mikä hiilen käytön osuus on sähkön tuotannossa maailmassa. Tämä on tämä suurempi äh, kuvio tässä, ja EU on, EUn osuus on tässä pienemmällä osoitettu. Ja hiilihan on 27 prosenttia maailman, maailmanlaajuisesti, siis 41 prosenttia sähkön tuotannosta ää, tuotetaan hiilellä. EU:ssa vain 28 prosenttia tuotetaan hiilellä. Syy siihen on se, että täällä käytetään paljon ydinvoimaa, paljon enemmän siis ydinvoimaa kuin maailmanlaajuisesti. Herra Pikach mainitsikin jo, että nämä osuudet tietysti vaihtulevat eri Euroopan osissa. Hiilenkäyttö käyttö Kiinassa. Hiilestään ei voi puhua ilman, että puhuisi Kiinasta. Tämä punainen viiva, jonka näette, osoittaa hiilen käytön kasvun Kiinassa. Jo, se kääntyi siis kasvuun vuoden 2001 jälkeen, kun Kiina liittyi maailman kauppajärjestöön. Tämä on tietysti tosiasia, joka on tunnettu, mutta sitä pitää painottaa yhä uudelleen ja yhä uudelleen. Kiina käyttää käyttää ja toimittaa 45 prosenttia maailmanlaajuisesta hiilen, ähm, hiilestä. Me kaikki hyödymme niistä tuotteista, jotka Kiina tuottaa. 40 miljoonaa iPhonea esimerkiksi, ja näiden iPhonein puhelimen tuotanto esimerkiksi, se, siihen käytetään hiilevoimaa. Ei pitäisi uskoa kaikkea, mitä lukee lehdistä hiilikaivoksista Kiinassa. Tämä on kuva hiilikaivoksesta, joka tuottaa noin 50 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä on siis viisi kertaa niin suuri kaivos kuin Euroopan suuri kaivos. Tietysti on vaarallisia kaivoksia Kiinassa, jotka hallitus haluaa sulkea, mutta tällaiset uudenlaiset kaivokset ovat turvallisia ja turvallisuusstandardit ovat läntisten standardien tasolla. Nyt sitten, jos puhumme EUsta, niin hiilen käytöllä on suuria etuja EUssa. Varmasti kaikki tietävätkin tämän. Hiili on EUn pääkotimainen äh, energialähde. Hiili on siis todellakin kotimainen pääenergian lähde, eli 80 prosenttia fossiilisista polttoainevarannoista. Kivihiili, kivihiiltä ja ruskohiiltä on monissa EU-jäsenvaltioissa, ei kaikissa, mutta kuitenkin useam, useimmissa. Hiili tasapainottaa EUn energiamiksiä ja sillä voidaan välttää toimitusvarmuusriskejä ja hiittariskejä. Hiilen louhinta ja siihen liittyvä arvoketju tuottavat vaurautta EU:ssa ennen kaikkea myös epäsuotuisilla alueilla. Ja hiiliteollisuus myös tuo työpaikkoja noin 280 ihmiselle, tuhannelle ihmiselle. Haluaisin sanoa, että kaikis, kaikilla primaarienergialähteillä on etunsa ja haittansa. Tietysti hiilen haitta on sen päästöt, mutta muillakin energianlähteillä on omat haittansa. Haluaisin puhua lisäksi vielä lyhyesti Bulgaariasta. Voisin puhua myös muista jäsenvaltioista. Muihin keski Euroopan maihin ja Balkanin maihin liittyvät samanlaiset seikat, mutta tässä on Mini Maritsa Itstokin kaivoskompleksista kuva Bulgaariassa. 33 prosenttia Bulgarian sähköstä tuotetaan tässä kaivoskompleksissa. 50 vuotta sitten aloitettiin ja, ja tämän ää, kaivostoiminta pitäisi jatkaa vuoteen 2070 asti siellä alueella tehdään tällä hetkellä uutta sähkövoimalaa ja muita voimaloita on modernisoitu, jotta päästötavoitteisiin päästäisiin. Entä sitten se kivihiilen puhtaus? Olemme puhuneet myös tästä hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Haluaisin muutaman huomautuksen tehdä siitä vielä. Tässä on kuva useista voimaloista, jotka ovat vierekkäin ähm, Tanskassa. On tärkeää huomata, että uudemmat, tehokkaammat voimalat, niillä on paljon alhaisemmat päästöt. Ja tällaista kehitystä pitää edistää, eli vanhat tehottomat voimalat pitää korvata uusilla. Täm, tässä näette tällaiset rappuset alaspäin. Tämä osoittaa, miten hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet. Näette tässä maailman osuuden, sitten EUn osuuden ja sitten huipputeknologian. Ja alha, alimpana näette CCS-teknologian päästötason. Jotkut maailman puhtaimmista voimaloista ovat, voimaloista ovat EU:ssa. Esimerkiksi Tanskassa on hyvin tehokkaita voimaloita. Tässä Oikealla näkemänne voimala on luultavasti maailman tehokkain voimala. Japanissa, Koreassa ja muissa maissa on myös hyvin tehokkaita ja puhtaita voimaloita. En nyt puhu tässä tarkemmin hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista, mutta on selvää, että hiilidioksidia pitäisi ottaa talteen ja varastoida maahan. EUlla on edelläkävijä rooli CCS-teknologiassa – ja meidän pitäisi ottaa tässä mukaan kaikki tekijät. Meidän pitää jatkuvasti modernisoida voimaloita ja lisätä CCS-teknologiaa. Kysymys siis kuului, onko hiili tulevaisuuden polttoaine? Kyllä, hiili on nopeimmin kasvava primaarienergian lähde ja numero yksi sähkön tuotannossa. Ja mitä ikinä Euroopassa tapahtuukin, kivihiili on ykkönen. Ja voiko hiili, hiili olla puhdasta? Kyllä. Voimme saavuttaa alhaisen hiilidioksidipäästöjen tason. Entä tarvitseeko Eurooppa hiiltä? Todellakin hiili antaa energian monimuotoisuutta ja se samalla vähentää energiariippumattomuutta riippuvuutta. Hiili ei ole ainoa vastaus, mutta se on yksi osa. Uusiutuvat energiat, ydinvoima ja CCS-teknologia. Ja olen tyytyväinen, että eilen Iso-Britanniassa hallitus ilmoitti, että myös kaasu otetaan mukaan tähän Iso-Britannian CCS-teknologia-näyteohjelmaan. Euroopalla on suuri mahdollisuus tässä käyttää kivihiili- ja ruskohiilivarantojaan ja olla esimerkkinä maailmalle. Kiitos. Ich bedanke mich und darf als nächsten Kiitos. Seuraavana ja viimeisenä puhujana, meillä on ehkä hieman aikaongelmia tässä, mutta seuraavana puhujana herra Johnston WWFn Euroopan politiikkatiimistä. Toivotan, että tekniikka nyt toimii. Works. So, um... Eli puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitos tilaisuudesta olla täällä ja puhua. No, suoran asiaan. En näettekö, mutta täällä on kysymysmerkki otsikon perään pantu minun kalvoillani. Kun ajatellaan hiilen osaa tulevassa energiamiksissä – Periaatteessa emme nyt ole hiiltä tai muita fossiilisia energialähteitä vastaan, mutta jos ajatellaan pitkällä aikavälillä sen tulevaisuutta, jos sillä tulevaisuutta on, niin se riippuu aika paljon siitä, miten nopeasti ja missä määrin se voi hoitaa saasteet pois ilman, että tässä sivutetaan sosiaalisia tai taloudellisia merkityksiä, joita hiirellä on nyt ja historiallisestikin varsinkin Euroopassa ja muussa osaa rikkaampaa maailmaa. Mutta siinä täytyy kuitenkin huomioida myös suojelu maailman mittakaavassa ilman, että tulee sen suurempaa vahinkoa. Toisin sanoen, täällä on nyt puhe hiilestä eikä ilmastosta, enkä siitä sen enempää puhukaan. Mainitsen vain lyhyesti ne reunaerot, joita meidän mielestämme on ilmaston näkökulmasta hiilelle ja sitten menee hiileen tarkemmin. Tässä voisi taulukolta näyttää, enemmänkin olette niitä varmaan nähneetkin, mutta ilmastonmuutokseen liittyen voidaan kysyä, missä tilanteessa me nyt olemme täällä ja maailmalla ilmastonmuutoksen osalta. Yleensä olen kuvaillut tätä ainakin Brysselissä viittaamalla siihen, mitä puheenjohtaja Barroso totesi Business Europe kokouksessa vuosi, vuosi sitten, se on täällä kalvollakin, ilmastonmuutos on ratkaiseva asia ilmastonmuutoksessa. Se on kaikkein suurimpia eksistentiaalisia haasteita, tärkein eksistentiaali, suurin eksistentiaalisin haaste. Tämä meillä on vastassamme siis. Ei siis pelkästään energia-alojen tulevaisuus puolen vuosisadan aikana, vaan koko talous on vaakalaudalla. Ylipäätään yhteiskunta, jos menee pieleen ilmastonmuutoksen kanssa, niin mahdollisuudet katastrofiin, nythän on esimerkkiä siitä, kasvaa nopeasti, ellei me puutu ilmastonmuutokseen. Jos me hyväksymme tämän ilmastoasian, ei se ehkä ole niin ajankohtainen kuin vuosi sitten. Tiedän miksi. Kun ajatellaan poliittisia prosesseja kansainvälisesti, niin se ei välttämättä ole niin päivänpolttava kuin vuosi sitten, mutta kuitenkin perusasiat ajatellen, äh, atmosfääriä tai mitä ilmastotutkijat sanovat järjestelmistä, niin nämä perusasiat eivät ole kadonneet, vaikkakin niistä on vähemmän puhetta. Eli pikaisesti yleiset reunaehdot hiilen tulevalle käytölle talouksissamme. Kaiken kaikkien rajoitetaan ilmaston lämpeneminen puolentoista asteeseen yli keskiarvon ennen teollistumista. Se merkitsee, että ilmakään ei pääse päästöjä. Me voidaan välttää vaaran ilmastonmuutos, niin kyse on yhdestä triljoonasta tonnista päästöjä, joka voidaan sallia, vaikkakin on puhe ympäristötavoitteista tai päästötavoitteista. Täytyy myös keskittymistä puhua ilmakehässä ja mitä tavoitteita meillä on tai muilla, niin ne täytyy jotenkin sovittaa yksin. Tiedämme jo, että Euroopassa meillä on pitkän aikavälin tavoite, johon tähtäämme. Se hyväksyttiin lokakuussa viime vuonna Kömpenhamina valmisteltaessa 95 prosenttia maailman mittakaavassa samantyyppisissä talouksissa – Viime vuonna suurin piirtein samaan aikaan Barosso sitoutui suuntaviivoissaan, kun hänet nimitettiin toiselle kaudelle, varsinkin kun parlamentissakin hänen kauttaan tuettiin, niin Barroso kakkoskomissio ryhtyy nyt toimin, että voitaisiin luopua hiilestä, poistaa hiili liikenteestä siis kokonaan. Käytännössä se merkitsee sitä, mikä tunnettekin, 20-50 tiekartta liikenteessä ja ylipäätään taloudessa. Se esitellään ensi vuonna ja sitä kehitellään myös ensi vuoden kuluessa. Onko tämä pelkkää poliittista retoriikkaa vai ajatellaan nämä korkeatason tavoitteet muotoutuvat pikkuhiljaa politiikaksi. Ei kovin kaukana täältä, kadun toisella puolella, tuossa hotellissa, energiapääosaston pääjohtaja Philip Lowe puhui yhdessä tilaisuudessa, jossa oli alan järjestö. Hän totesi, että hiilen poistaminen on äärimmäisen tärkeää. Ja hiilidioksidin talteenotto ja varastointia tarvitaan hiilen säilyttämiseksi. Ehkä on hyvä, hyvä toistaa ne. Eli hiilen poistaminen on tärkeää, sanoi komission energia vastaava pääjohtaja, ja CCS tarvitaan, että hiili säilyy. Jos ajatellaan prosenttilukuja viime edellisellä kalvolla, niin kyse on täydestä hiilen poistamisesta. Voidaan yksityiskohdista puhua, mitä tapahtuu 2020 mennessä, mutta Kyse on täydestä hiilen poistamisesta, jos se halutaan säilyttää osana energiamiksiä. Meillä on e- Energia 2020-strategia, joka iltapäivällä se jo hyväksyttiin komissiossa, huomenna se kuitenkin esitellään. Siinä ei kuitenkaan mainita nimenomaisesti hiiltä ollenkaan, missään osassa tekstiä. Kuten totesin alustukseni alussa, emme sinällään viittaa kintaalla hiilen merkitykselle osana hiilen energiamiksiä, mutta mitä komissio toteaa omassa strategiassa, niin hiiltä ei kuitenkaan asiakirjassa mainita siinä muodossa, kun komissio sen ensi eh, huomenna aamulla esittelee. No sitten yksityiskohtaisemmin hiilestä. Kuten totesin, periaatteessa emme sitä vastusta, hiiltä tai muita fossiilisia polttoainelähteitä, mutta olemme huolissamme siitä, että ei ole yhteisiä sääntöjä, kun ajatellaan toimielinten toimintaa. Täällähän äänestettiin tästä aamullakin, että pannaan määräaika kansallisille tuille hiiliteollisuudella. Totta kai se vaihtelee maasta toiseen kovasti. Moni maa tuottaa hiiltä kustannushyötytehokkaasti Puola, Tsekin tasavalta, mutta ei välttämättä muualla. Meidän on nyt päästä veroon nopeasti näistä tuista. Toimielimet, varsinkin ministerineuvosto ja komissio, kuten on todettu ja sitä painotettukin, kommentteja ohi mikrofonin salista. Sanoin sen hetki sitten, mutta jos maissa sitä ei ole, toimielimet asettavat määrä ajan näille toimintatuille loppuvuoteen mennessä. Sitten täytyy miettiä muita keinoja saastumisen vaikutuksia ja miten sitä hallitaan. ETS-järjestelmä on nyt käytössä. ETS-direktiivi tarkistettiin pari vuotta sitten. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että ETS on poliittinen väline ja liian heikko sellaisenaan niin, että voitaisiin hiilipäästöjä hallita tai muutakaan päästöjä fossiilisista lähteistä, kun tässä viittasin nyt reunaehtoihin ylipäätään hiilen kohdalla. Ei tässä haluta purkaa järjestelmää sit top tykkänään, mutta se edellyttää kyllä uudistamista, että se toimisi tuloksikkaasti. Tässä on lueteltu joitakin huolenaiheitamme. Jos ajellaan enimmäismääriä, ne täytyy lyödä lukkoon. Olisi hyödyllistä kaikille toimijoille – myös alalla tunnustaa se, että ETS on avoin väline. ETS ei sinällään mainitse vaihe kolmosta, vaikkakin usein puhutaan niin tutusta kolmosvaiheesta. Nykyisellään säädös ei puhu muutoksista siitä, että mikä on enimmäismäärä. Se pysyy sellaisenaan ja vasta 2070 päästä nollatasoon. Jos ajatellaan ylipäätään tilannetta ilmaston kannalta, niin se ei ole riittävän nopeasti. Meidän pitäisi puoliväli mennessä vuosisataa päästä nollaan. Se olisi yksi tarvittavista uudistuksistakin. Sitten nopeasti meidän täytyy varmistaa, ettei siellä tule mitään poikkeuksia. laata, että nämä ovat aitoja ja korkealaatuisia. Totta kai Tätä täytyy komissiossakin käsitellä, että nämä offset tickets ovat aitoja, varsinkin Kiinassa, osassa Intiakin. Siellä teollinen toiminta on muuttumassa. Tuotantotavat muuttuvat, että saadaan ö, tätä seurantahyötyä, jota on syntymässä. Se on aika skandaalimaista eli sitä korjataan nopeasti. Komission pitäisi tehdä nopeasti esityksiä niin että jäsenvaltiot voivat niitä sitten aikanaan tukea. Lopuksi sitten tällä kalvolla unohdin mainita tosin, me hyväksymme CCS, että jos me haluamme tulokselliset säädöspuitteet, missä sitä toteutetaan, niin ajatellaan geologisen varastoinnin asetusta. Se hyväksyi pari vuotta sitten. Meidän se on hyvä ja se on kytköksissä muuhunkin ympäristölainsäädäntöön, mutta että sitä sitten myös noudatetaan ilman täytäntöpanoa. Se ei onnistu sitten nopeasti eteenpäin. Vielä tukiin lyhyesti. Tämä on poliittinen päivän kuuma peruna. Vaikuttaa, loppuvuoteen mennessä tämä on hoidettu pois päiväjärjestyksestä, kun kilpailu Ministerit kokoontuvat joulukuussa. WWF kovasti kehottaa kaikkia parlamentin jäseniä ja muitakin toimielimiä, jotka nyt läsnä ehkä ovat, tukemaan komission esitystä, ettei tehdä merkittäviä muutoksia. Se päättyy 2014 komission esityksen mukaan. Jos siihen jatkoa tulee, niin sitä ei ole kuitenkaan tuettu muissa toimielimissä. Varsinkin 2018 tuli esille Ekonista tänään, niin se pitäisi hylätä täysistunnossa kahden viikon päästä. Mikä mielenkiintoista, nyt vaikuttaa siltä, että on enää pari minuuttia aikaa. Nimittäin, jos lopetamme suorat tuet, niin ei pitäisi sallia sitten uusia tukia myönnettäväksi välillisesti. Tilanne kuitenkin on se, kuten on Espanjassa esitetty tänä päivänä. Tässä on kaksi herraa, Barroso ja Almunia, ja syyskuussa puskivat läpi kollegojen vastahakoisella tuella, että hyväksyttiin päätös silloin vastalause, että Espanjan hallituksen esitys varata osa sähkömarkkinoista Espanjassa pelkästään – kotimaista hiiltä varten. Nyt tästä on päästy kyllä eteenpäin. Sitten syyskuun päätöksen päätös keskeytettiin viime viikolla tuomioistuimessa, koska se on ehkä laiton, siis komission päätös. Ja sillä on omat seurauksensa myös ajatellen Espanjan esityksen laillisuutta. Jos, viimeinen kalvo, jos voimme hoitaa mainitsemani asiat ETSn uudistus, kansallisten tukien lopettaminen niin, että uusia tukiakaan tulee kyökin kautta, niin voi olla, että ympäristöjärjestelmät olisivat aloitteellisempia ja voitaisiin kehitellä hiilelle puitteita. Kuten totesin, WWF sinällään hyväksyy CCSn. Me huomioimme ilmastonmuutoksen tarpeet, ja jos niihin puututaan, niin mitä tulee eri tekniikkoihin, me olemme pragmaattisia eikä niinkään dogmaattisia. Voi olla, ehkä tätä pitäisi sen enempää käsitellä kuin aikaa rientää, mutta ehkä se ei toimi ECSn kannalta, mutta nopeasti nyt keskustelua ei enää käydä, koska meillä on teollisuuspäästöjen direktiivikin käsittelyssä kesällä, mutta ehkä se joudutaan avaamaan uudelleen ja miettiä myös säädöstä, säädö, säädöksiä, kuten on sulfitia varten ja typpeä varten, ehkä muitakin sitä varten, jos energiaa yritys haluat käyttää, fossiilipolttoaineita CCSn kera. Sitten vielä yksi kohta. No ehkä tämä on hiukkasen monimutkaista. Vaikkakin ETS on vielä lapsen kengissään, eikä ole riittäviä vastauksia säädöksen tasolla, niin ajatellaan yksittäisiä jäsenvaltioita ja niiden mahdollisuuksia käyttää sähködirektiivin nojalla toimivaltaansa luoda uutta kapasiteettia. Se on kolmas luku direktiivissä. Sitä on täälläkin käsitelty, moni varmasti tuntee sen, mutta jäsenvaltiossa on toimivalta ja sitä antaa uutta kapasiteettia. Sitä pitää käyttää viisaalla tavalla, kun ajatellaan, että se kytketään uusi voimalaitos, josta on tulossa paljon hiilidioksidipäästöjä. Ja jälleen tässä törmätään ilmastonmuutospolitiikkaan. Me emme pysty muuten vastaamaan ilmastonmuutosvaateisiin, jos tehdään päätöksiä väärin. Kiitoksia kovasti. Kiitos paljon. Nyt olemme kuulleet kaikkien asiantuntijoiden puheenvuorot. Nyt teillä on mahdollisuus äh, tehdä kysymyksiä ja sitten vielä komission puheenvuoro sen jälkeen. Meillä on useita puheenvuoroja ja kaikille kaksi minuuttia puheaikaa, olkaa hyvä. Enemmän ei ole tarjolla. Äh, Rova Kavaijo, ensimmäinen puheenvuoro. I would like to thank all the... Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Suurin osa puhujista keskittyi paljon energiatehokkuuteen ja CO2 Kostiin. Mutta joku kollega jo oletti, että ongelma on ratkaistu. Tiedän, että tutkimusta on tehty paljon, mutta olemassa olevat teknologiat ovat hyvin kalliita ja suurimmalla osalla maista ei ole vielä käytössä saatavilla olevaa teknologiaa. Ja jotkut, on aivan totta, typpi oksidien osalta on paljon tehty niiden osalta käytetty eri teknologioita, mutta hiukkaset, todella pienhiukkaset ja raskasmetallit ovat edelleen ovat yhä ongelma ja tätä varten ei ole vielä ratkaisua saatu. Mikä on teidän näkemyksenne, koska nämä ovat hyvin vaarallisia hiukkasia ihmisten terveyden kannalta? Toinen kysymys. Super Superkriittinen hanke on ollut voimissaan jo pitkään. Minä edellisessä elämässäni tein työtä äh, yhden tutkimushankkeen parissa. Mikä saa hankkeet äh, jarruttamaan tässä? Miksi ne eivät etene nopeammin? Viimeinen kysymys. Äskettäin on saatu arvioita hiilen riittävyydestä. Etelä-Afrikka viime viikolla ilmoitti, että ne reservit, joita siellä oletettiin olevan, ovat paljon vähäisemmät kuin edellinen arvio olisi sanonut. Onko tämä, liittyykö tämä pelkästään Etelä-Afrikkaan vai oletteko tietoisia muista tämän tyyppisistä huomioista? Sitten herra Johnsonille vielä olen täysin yhtä mieltä huolistanne teollisten kaasujen osalta. Eilen esitin kysymyksen komission jäsenille ilmastosta, mitä me voimme tehdä ei pelkästään tulevaisuuden suhteen, vaan välittömästi nyt niin, että ei olisi pakko ottaa käyttöön kaikkia näitä lupia joita tulee Kiinan teollisuus, teollisista kaasuhankkeista. Ja komissio sen oli hyvin myönteinen tässä ja sanoi, että hänen yksikkönsä tutkii sitä, miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista, eikä meidän olisi pakko hyväksyä kaikkia näitä lupia, joka johtaisi siitä, että Euroopasta suuntautuisi rahaa Kiinaan ja Intiaan. Kiitos. Kollega Girek. Girek, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Ja krócej. Chcę powiedzieć... Kiitoksia kovasti. Minä puhun hiukkasen lyhyemmin. En ole samaa mieltä herra Johnstonin kanssa liittyen CCS-sään. Davisin mietintöä on muutettava. Se on riittämätön asiaton, koska se sulkee kokonaan pois tehokkaampi voimaloiden rakentamisen 50-60 prosentin tehokkuusluokkaa olevat voimalat. Se, se on tuloillaan. Se on tulossa käyttöön eri polttoaineiden kohdalla. Kysyisinkin seuraavaa. Eikö olisi soveliasta saada aikaan lainsäädäntöä, jonka ansiosta voidaan hilvoimoita rakentaa, joten kokonaistehokkuus olisi yli 50 prosenttia. Riippumatta tilanteesta CCSn tiimoilta. Davis mittain olettaa, että hiilivoimaloilla täytyy olla CCS tai ne eivät voi toimia. Frau Rera Madurell. Rera Madurell. <laughs> Eh, Perdon, presidente. Anteeksi puheenjohtaja, minä en oikein kuullut nimeäni, mutta kiitoksia kun sain puheenvuoron. Ensinnäkin minäkin haluaisin kiittää oman ryhmäni nimissä paneelin osallistujia. Kuuntelin teitä hyvin tarkasti. Tämä on aihe, joka on johtanut hyvin syvällisiin keskusteluihin niin tässä valiokunnassa kuin omassa ryhmässänikin. Minä olen niiden joukossa, jotka näinä päivinä, niiden joukossa, jotka tukevat siitä, että ei vielä suljeta näitä kilpailukyvyttömiä kaivoksia, kun odotetaan vielä komission tiedonantoa. Ja minä teen tämän sen vuoksi, että välitön kaivosten sulkeminen saattaisi johtaa sosiaalistaloudellisiin vakaviin seurauksiin Euroopan unionissa alueilla, joissa kaivosteollisuus, kivihiiliteollisuus on tärkeä työllisyyden lähde. Vaikka minä ymmärrän kyllä täysin nämä ympäristö- ja kilpailukyky, syyt, joista jotkut kollegat ja komissiokin ovat puhuneet ajaessaan takaa tällaista nopeampaa kilpailukyvyttömien kaivosten sulkemista, vaikka minun mielestäni pitäisi ottaa huomioon tämä välitön työttömyysvaikutus näiden alueiden talouden uudelleen järjestely No, tällä on kaksi, tämä on kaksiteräinen miekka. Tässä yhtäältä äh, menetetään työpaikkoja ja toisaalta puhe on myös siitä, että voitaisiin uudelleen järjestellä näitä kaivoksia niin, että ne olisivat tehokkaampia ja vähemmän saastuttavia. Kysymykseni olisi seuraava. Toivoisin, että hieman äh, puututtaisiin tiukemmin näihin konkreettisiin ponnisteluihin, joilla voitaisiin näitä uudelleenjärjestelyjä tehdä. Joistakin on puhuttu, mutta sitten on puhuttu myös resursseista, jotka antavat toivoa. Minä haluaisin, että hieman konkretisoisitte sitä, mihin tämä toivon lisääntyminen nyt paran, perustuu oikein. Nyt kun meillä on teidän kaltaisia ne asiantuntijoita paikalla, niin sanoisin, että tänä, näinä päivinä me olemme puhuneet paljon kaivosten kilpailukyvystä, ja tämä on johtanut suuriin eri toten ystävien kollegojen, puolalaisten ystävien kollegojen minun välillä puheenjohtajakin tätä hieman selitti. Tätä on verrattu öljyteollisuuteen ja palkkoihin ja niin edelleen, mutta haluaisin, että määrittelisitte, millainen on kilpailukykyinen kaivos. Ja sitten viimeiseksi vielä puhuttaisiin hieman tutkimuksesta, koska sehän kuuluu myös meidän valiokunnalle ja minun ryhmäni on aina tukenut näitä tutkimuksia, joita olette vieneet eteenpäin. Ajatellaan vaikka vaikka on kaksi päästöjen leikkauksia. Kysymykseni on seuraava. Onko todellakin mahdollista ajatella, että ei kovinkaan kaukaisessa tulevaisuudessa saadaan sellaisia tuloksia aikaiseksi, että voitaisiin puhua hiilestä sellaisena, että se olisi vastakkainasettelussa uusiutuvien energialähteiden kanssa ympäristönäkökulmasta katsottuna? Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kyllä muitakin kysymyksiä, mutta jätetäänpä ne sitten myöhemmin. Sosa Wagner seuraavaksi. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset neljälle alustajalle olivat selkeitä ja hyvät alustukset. Pari kysymystä lyhyesti esitettyinä. Haluaisin, että täsmentäisitte hiukkasen enemmän ja yksityiskohtaisemmin tilannetta, jossa on tutkimus hiilidioksidin talteenotossa ja myös ajatellen varastoinnin rakentamista ja mikä on se kustannus, joka koituu tästä? Ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys, kun tässä on viitattu laatueroihin eri hiiliä välillä, joita Euroopassa on, herra Poola, joka tulee minulle rakkaalta alueelta, niin ehkä hän voisi selittää meille, mitä eroja on jo Espanjassakin pelkästään, saati sitten Euroopassa. Kiitos. Klutsumus. Claude Turmes, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on yksi kysymys herra Piekacille. Kiitos, että olette ilmastoasioiden puolella, ei pelkästään hiiliasioiden puolella. Yksi kysymys. Jos olette samaa mieltä, että hiilidioksidin varastointi on teknologia, joka antaa hiilelle tulevaisuuden tai sitten ei, niin haluaisin vastauksen seuraavaan kysymykseen. Tämä skenaario, joka julkistettiin lokakuussa, lokakuussa tämä on komission yksityiskohtainen skenaario. Sen mukaan ei ole minkäänlaista liikemallia nykyään olemassa, jossa 20 prosentin CO2-vähennys vuoteen 2020 mennessä ei jos siis hiilidioksidin hinta on 10 tai 15, niin silloin hiilidioksidin varastointi on liian kallista. Silloin siihen ei investoida näiden neljän tai viiden koevoimalan ulkopuolella. Jos siis te olette sen, sitä vastaan, että mennään 20-30 prosenttiin, joka olisi tapa kallistaa vielä tätä hiilidioksidin hintaa. Ja jos siis käytännössä kiellettäisiin kaikki investoinnit, niin miten en voi ymmärtää, hiilidioksidin varastointi on järkevää vain, jos meillä on tietty, tietty toimintataso Silloin saadaan markkinat aikaiseksi CCSlle. Teidän teollisuutenne on tällaista, tällaista tasoa vastaan, standardia vastaan, joten en nyt oikein ymmärrä tätä liikemallia hiilidioksidin varastoinnille, jos ette auta meitä saamaan aikaiseksi tällaista standardia. Tässä ensimmäinen kysymykseni herra Jones. Ja sitten vielä herra Johnstonille. WWF, joka siis puoltaa CCS-strategiaa, olette antaneet tässä itse asiassa toivoa hiiliteollisuudelle, sillä sanatnologinen ratkaisu ja hiilidioksidipäästöt olemassa olevista hiilivoimaloista Euroopassa jatkuvat ja jatkuvat. Ja te itse sanoitte, että tämä ei ole Tämä on itse asiassa budjettiongelma. Jos Saksassa vähennetään 40 jos Saksassa vähennetään 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, niin 50-60 prosenttia kaikista päätö- päästöistä olisi tämän vuoden ja vuoden 2020 välillä. Te olette tietyssä mielessä avanneet oven sille, että hiilivoimaat jatkavat toimintaansa. Eli mikä on WWFn strategia tämän budjettilähestymistavan puitteissa vähentää hiilidioksidipäästöjä nyt tällä hetkellä? Tämä on ongelma. Frage Christian Ehler. Christian Ehler, olkaa hyvä. Kiitos, että olette puhuneet näistä aiheista, mistä Claude Turmeskin puhui. Äh, Claude Turmesillahan on tämmöinen ekosentrinen lähestymistapa. Hän muotoilee teesejä Euroopassa ja jättää todellakin huomiota kansainvälisen kehityksen. Kaksi viikkoa sitten Kiina teki julkisesti sopimuksen, että se ö, ostaa osuuksia hiilivoimaloista kansainvälisesti. Ja Venäjän presidentti Medvedev sanoi pari kuukautta sitten, että hiilen osuus sähkön tuotannosta ähm, lisääntyy. Ja, ja itse asiassa um, Venäjä aikoo myös viedä hiiltä enemmän. Me siis parlamentissa, jos haluamme saavuttaa nämä ilmastotavoitteet kansainvälisessä kontekstissa, emmekä halua taloudellisesti epäonnistua, emmekä myöskään ympäristöllisesti, niin silloin meidän pitää käsitellä sitä kysymystä, miten saamme tehokkaampia hiilivoimaloita. Ja meidän pitää käsitellä teknologisia, teknologisia asioita. Meillä on tietysti kiinnostavaa taloudellisesta näkökulmasta, miten näette hiilen hinnan kehityksen. Mikä on ennakointinne sanoitte, että hiili on edullinen, edullinen energia, mutta onko se totta, kun ajatellaan kaasun käyttöä Euroopassa ja kansainvälistä kehitystä? Toinen kysymykseni on, ja tässä Glotturmes on hieman oikeassakin, tällä hetkellähän kysymys on juuri tästä hintojen kehityksestä ja CCS. Komissiohan otti tässä kantaa, en tiedä olisiko se taloudellinen vai poliittinen kanta, mutta nämä kysymykset ovat jääneet avoimiksi. Kolmanneksi haluaisin kysyä, miten todennäköistä on teidän arvionne mukaan, että Euroopassa jäsenvaltioissa siirrytään, ö, pannaan täytäntöön nämä CCS-direktiivit. Meillä on erila- erilaisia tilanteita ja mikä, mit, minkälaisia investointeja ennakoitte? No niin, eli nyt meillä on tilaisuus vastata näihin kysymyksiin. Ehkä herra Johnston voisi aloittaa. Olisin kiitollinen, jos voisitte jokainen vastata muutamiin kysymyksiin keskitetysti. Herra Johnston, olkaa hyvä. Um, Mrs. Carvalho. Rova Carvalho. Kuten sanoitte, CDM, olemme yhtä mieltä tästä kyllä. Tässä on kahta tätä, näitä markkinoita säännellään kahdella tasolla, globaalilla tasolla ja eurooppalaisella tasolla. Ja vaikkakaan ei ole nyt sopimusta siirtyä tässä vaiheessa globaalille tasolle, me voimme eurooppalaisella tasolla tehdä näin. Meillä on tällainen reservivoima, toimivaltuus jo nyt tässä ETS-direktiivissä, joka mahdollistaa sen, että komissio voi toimia tällä tavalla, joten sisällöllisesti olemme varmasti yhtä mieltä tästä asiasta. Herra Gerke ei ole paikalla enää mutta haluaisin vastata kuitenkin ihan pöytäkirjoihin varten tässä. Uskoisinpä, että olemme eri mieltä tästä CO2 talteuttajan varastointidirektiivistä. No ketis hänen avustajansa on täällä. Ehkä tämä offline nyt voitaisiin tehdä sitten niin, että voitaisiin saada selväksi se, mitä direktiivissä sanotaan, mitä ei sanota. Rova Riera Madurel, mitä toivoa Espanjassa on, eri toten Espanjan tietyillä alueilla, jotka ovat kärsineet äh, hiilikaivosteollisuuden heikentymisestä? No ymmärtämykseni mukaan tällä hetkellä Espanjassa on jäljellä vielä noin 4000 työpaikkaa. Sen sijaan uusiutuvien energialähteiden sektori kasvaa nopeasti Espanjassa ja Espanja on poliittisesti tukenut tätä sektoria. Se ansaitsee tunnustuksen. Tästä olen ymmärtänyt, että tällä sektorilla on noin 200 000 työpaikkaa omassa maassanne, joten teollinen sektori, kuten energiasektori, ei koskaan pysy samana. Monilla eh, Euroopan talouden teollisilla sektoreilla tapahtuu muutoksia ja Espanja liittyy erityisiä kysymyksiä hiilen osalta. Viittasin näihin ja Espanja todellakin ansaitsee tunnustusta eh, uusiutuvien energialähteiden sektorin kehittämisestä. Herra Turmes, eh, budjetista ja CCSstä eritoten minä luulen, että sanoin Äh, olen yleensä aina sanonut, että me hyväksymme CCSn. Minä pidän sitä eri asiana kuin, että me tuemme sitä. Hyväksyminen on passiivista ja tukeminen on sitä, että aloitteellisesti tukee erilaisia, eri tavoin tätä. Nämä ovat kaksi eri asiaa. EPSstä ja muista sääntelykysymyksistä, no minä olisin tästä puhunut, mutta kun aikaa ei enää ollut eikä noita kalvojakaan saanut heijastettua, mutta EPSstä tehän nyt tiedätte, koska te olitte direktiivin varjoesittelijän ensimmäisessä käsittelyssä. Ihanteellisesti meidän olisi pitänyt saada nämä päästöstandardit tähän lainsäädäntöön jonka neuvosto loppujen lopuksi hyväksyy vihdoinkin maanantaina, siis eilen, tällä viikolla. Useista erilaisista poliittisista syistä niin tuo lainsäädäntö ei ole yhtä vahva kuin mitä se voisi olla, mutta kuten sanoin, minä viittasin siihen, että tulevaisuudessa voitaisiin avata vielä tuo lainsäädäntö ja ö, tätä voitaisiin käyttää myös ilmaston muutoksen kontrolliin ja erilaisten päästöjen valvontaan. Ja sitten se, että herätettäisiin uudelleen henkiin tai rakennettaisiin tämmöinen globaali yhtä, yhtä lailla kuin eurooppalainen ilmastosuojeluprosessi, niin tämä on yksi asia, johon pitäisi palata, mutta kokonaistalousarviokysymyksen osalta tässä tarvitaan kiireellisyyttä kaikilla politiikan tasoilla. En usko, että olemme tästä eri mieltä. Kiitos. Kiitos. Herra Pola Alonso seuraavaksi, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitos kovasti puheenjohtaja vastatakseni joihin kysymyksiin, jotka tulevat ehkä välisestikin, mitä tulee saastumiseen. Ja meillä on voimaloissa tehty investointeja 120 miljoonaa per yksikkö, niin että voidaan korjata ympäristövahinkoja. Esimerkiksi on istutettu erilaisia kasveja. Mitä sitten tulee hiilen tarjontaan kansainvälisesti, niin se on yksi peruste. Ja sitten kun puhutaan riippumattomuudesta energiassa yhtäältä ja toisaalta, niin, niin tietenkin tiedetään myös, miten markkinoilla innakkuvasti kovasti vaihtelevat. Sitten kun oli puhetta tuotantolinjan muuttamisen parametreista, jos ajatellaan se, että halutaisiin leikata tuotantoa. Esimerkiksi Espanjassa mainitsen tässä vain 90-2005 kaudella, niin hiiliteollisuudessa yritykset muut putosivat määrällisesti ja 36 miljoonat, 66 000 työpaikkaa meni mukaan lukien sekä väliset että suorat työpaikat. Nämä kertovat selvästi, minkälaisia sopeutuksen jouduttu tällä alalla kärsimään. Miten, miten kilpailukykyinen tämä on, niin ei tätä ole määritelty suoraan missään säädöksessä. Ja ymmärrän, että totta kai parametreja käytetään muun muassa kansallista hintaa. Nyt on vertailujen 2006-2008 hiilen hinta oli korkeampi kuin kansallisen hiilen hinta ainakin Espanjassa. Jos ajatellaan ennusteita futurimarkkinoilla tai apimarkkinoilla, niin 2011 mennessä hiilen hinta kansainvälisesti, kun kysyntä kasvaa, paitsi että niin siitäkin menee yli kotimaan hinnan. Siksi tässä voidaan puhua tästä vaihtelevuudesta kilpailukyvyssä. Sitten uusiutuvien osuus, tiedätte, että Espanja on tapaus, missä, missä nämä ovat toisiaan pois sulkevia. Voidaan kehittää uusiutuviakin ja sitten voidaan säilyttää tietty strateginen hiilireservikin. Sitä paitsi tällä on tekninen tukensakin kun ajatellaan, miten tässä voitaisiin kysyntäpikkejä täyttää. 2007 oli eniten kysyntää sähköjärjestelmässä 44 000 megawattia, niin tämä katettiin 18 prosenttisesti hiilellä ja 6 prosentilla uusiutuvilla. Huolimatta siitä, että totta kai oli uusiutuvien osuus kolminkertaistunut verrattuna hiilen osuuteen. Sitten ajatellaan hiililatujen eroihin. Tässä on merkittäviä argumentteja on eri rikin, rikin osuus on vaihteleva. Jos ajatellaan, että käytetään erilaisia hiililajeja tiettyjen parametrien mukaan, esimerkiksi partikkelien osuus tai rikin osuus, rikkioksidin osuus ja niin edelleen. Tässä on erityisesti ponnisteltu näiden parametrien parissa. Sitten ajatellaan hiilidioksidin talteenoton kehitys, niin puhun tästä asturiaksi näkökulmasta. Siinä voidaan polttaa jälkikäteen ja siinä on merkittäviä odotuksia olevassa laboratorioloissa ainakin. Ja nyt ollaan koehankkeita toteuttamassa 2014 varmastikin voidaan jo 50 megawatin voimala perustaa ja sitten myöhemmin 350 megawatin voimala. Sitä paitsi tällä on selvä etu muihin esteluihin verrattuna, nimittäin se pystyy sopeutumaan voimaloihin, joita on jo käytössä. Totta kai täytyy sanoa, että Espanja on 11 reserviä perustanut, että voidaan pysyvästi varastoida hiilidioksidia. Sitten vielä Yksi vastaus välillisen kysymyksen kysyttiin herra Johnsonilta myös siitä, että tässä on hyväksytty uusi asetus, joka haluaa Espanjassa edistää omaan hiilen käyttöä. Se on nyt oikeudessa yksikössä käsittelyssä. Ja kyllä se 15 kohta 4 asetusta direktiiviä noudattaa vuodelta 2009. Näiltä osin voisin sanoa, että voimme selvästi olettaa, että jos suljetaan 2004 hiilivoimaloita, niin siinä luovutaan periaatteesta, joka on ollut tärkeää pitkän aikaa Euroopan ynnössä niin, että meillä on strateginen reservi olemassa. Ja se ei enää siis säilyisi. Ja se määritelty aika epäilyttävällä tavalla, jos kotoperäinen hiilituotanto kokoaan häviäisi. Kiitos. Herra Pikacz saa seuraavana puheenvuoron, olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Kiitos puheenjohtaja. Tämän e, Rova Karvajo puhui näistä hiukkasista. Tämä on teknisesti monimutkainen aihe. Kuitenkin uusi direktiivi teollisista päästöistä, jonka te hyväksyitte, tiukentaa sääntöjä näistä päästöistä. Tällä teknologialla Ja kun vähennetään rikin määrää, niin hiukkasten määrä vähenee. Ei ole mitään kieltoja siitä, että käytettäisiin tällaista yhteispolttoa voimaloissa. Tilanne on tällä hetkellä se, että ne ovat yksinkertaisesti kalliimpia. Materiaalit, jotka tarvitaan näiden voimaloiden rakentamiseen, ovat niin kalliita, että nämä voimalat eivät olisi kilpailukykyisiä. Oli, kuulimme myös kysymyksen kaivostoiminnasta. Kaivostoiminnan parissa työskentelee 170 000 ihmistä Puolassa. Suurin osa kaivoksista on kilpailukykyisiä. noin 100 miljoonaa miljardia euroa saadaan tukina. Ja kun voimalat kaivostoiminta saadaan kilpailukykyiseksi sinänsä, niin tukia ei tulevaisuudessa enää tarvita. On niin monia talouksia ja niin monia perheitä, jotka ovat riippuvaisia hiilen louhinnasta, niin, että ei ole mahdollista puolesta tässä tällä hetkellä luopua hiilen louhinnasta, eikä sille ole edes tarvetta. Mitä sitten tulee sähkön tuotannon kustannuksiin, jossa käytetään CCS. Meidän asiantuntijoidemme mukaan kaupallisessa vaiheessa CCSn kustannukset ovat noin 35 euroa tonnia kohti, siis tonnia, hiilidioksiditonnia kohti, joka on saatu talteen. Jos hinnat pysyvät niin alhaisina kuin ne ovat nyt, tämä teknologia ei voi olla kilpailukykyinen markkinoilla, mutta kun puhumme CCSn hinnasta, niin unohdamme, miten miten paljon me tuemme uusiutuvia energianlähteitä. Jokainen megawattituntia sähköä, joka tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä, sitä tuetaan 30-40 eurolla, Puolassa jopa 70 eurolla. En siksi näy ongelmaa siinä, että 35 eurolla tuettaisiin puhdasta ö, hiilellä tuotettua energiaa. Tämä on tietysti suuri osuus, jos otetaan huomioon hiilen osuus sähkön tuotannosta, mutta se on silti mahdollisuuksien rajoissa. On tosiasia, että hinnat nousevat asteittain ja CCSstä tulee näin kilpailukykyinen teknologia. Ehtona sille on, että nämä koehankkeet sujuvat ja teknologia saadaan parannettua siten. Näin teknologista siis tulee kustannustehokkaampaa. Lopuksi Christian Eiler kysyi siitä, minkälaista toivoa on sille, että CCS-direktiivi todellakin äm, saatetaan osaksi kansallisia lainsäädäntöjä. Tietysti poliittisen, poliittinen hyväksyttävyys ccs suhteen on ongelma. CCS ei sinänsä ole tunnettua teknologiaa ja poliitikot ovat ehkä hieman epäileväisiä tämän uuden teknologian suhteen. Mutta heti kun nämä koehankkeet onnistuvat, niin lainsäädäntö on oltava paikallaan. Muuten EU ei voi yhteisrahoittaa näitä hankkeita. Kiitos. Kiitos. Viimeisenä puhujana sitten Nigel Jaxley. Olkaa hyvä. Many thanks. Again, Mr. Chairman. Mm, kovasti kiitoksia puheenjohtaja. Tuli paljon kysymyksiä ja paljon vastauksiakin jo tullut. Minä annan lisää vastauksia, jos jotain ja unohtuu, niin palataan asiaan. Ensinnäkin hiilivarannoista, että vaikuttaisi siltä, että Etelä-Afrikassa niitä olisi, niin ne ovat hävinneet. Luvut ovat BGRltä, saksalainen taho, ilmeisesti paras lähde hiilivarantojen osalta. Jos ajatellaan kaikkia olemassa olevaa hiiltä, niin ehkä se on monta kertaa suurempi kuin itse varannot. Tässä on nyt syytä muista, miten määritellään, mikä on taloudellisesti kannattavaa louhia on asioita, jotka liittyvät siihen, miten pitkällä ne ovat, miten kaukana ovat perusrakenteista. Totta kai nämä parannotiedot vaihtelevat lähteidenkin mukaan, myös sen mukaan, mikä ylipäätään määritellään varannoksi tai voimavaraksi. BGR sanoo 144 vuotta, toinen taho 119 90 vuotta, no parikymmentä vuotta on aika pitkää aikaa hiilenkin kohdalla. Ehkä tämä selkeyttää jonkin verran. Oli montakin kysymystä siitä, mikä on työllisyystilanne hiilialalla, varsinkin Espanjassa. Minä sanoisin, että kun aloitin alalla yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin sitten noiden päivien työpaikkoja on hävinnyt yli 200 000 meillä ja jäljellä on noin 5 000. Siis sen selvittäminen, niin miten on hoitaa nämä ongelmat, niin ei ole oikeastaan parempaa kokemusta kuin se, mitä meillä on. Paljon se liittyy siihen, että ei ole riittävää vahvaa taloutta löytää uusia työpaikkoja näille ihmisille. Totta kai tämä liittyy liikkuvuuskin työvoiman parissa, mutta sanoisin kuitenkin, että vaikkakin on menetetty näin paljon alalla työpaikkoja ja on hiilivoimalousten määrä vähentynyt, niin kuitenkin me olemme olleet suurimpia maahantuojiakin. Jokinen sitten neljäs, su, neljäksi suurin nyt Intia ja Kiina on mennyt edelle, mutta ilmeisesti mitään ympäristöhyötyä ainakaan ole siitä, että työllisyyttä leikataan hiiliteollisuudessa tai hiilikaivoksissa on hyvä muistaa, että ympäristökysymykset, jotka liittyvät hiileen, liittyvät sen polttamiseen, ei tuottamiseen. Jos hiilikaivoksia suljetaan, niin sitten se tuodaan muualta. Ei sillä oikeastaan mitään ympäristövaikutusta kyllä Euroopassa ole. Entäpä sitten, mikä on kilpailukykyinen hiilikaivos? Kilpailukykyinen kaivos on sellainen, että jossain määrin – Siihen vaikuttaa myös geologia ja reservit, ei niinkään se, sitä työstetään, se liittyy pääomainvestointiin ja niin edelleen. Jotkut kaivokset ovat yksinkertaisesti kilpailukykyisempiä kuin jotkut toiset. Ikävä kyllä moni kaivos Euroopassa ei ole kilpailukykyiseksi osoittautunut, ei tekniikan puutteen vuoksi, vaan siitä syyttä, että ne ovat syvällä ja niitä ja vaikeissa olosuhteissa. Sitten tuli kysymys hiilen laadusta Euroopassa. Tässä on valtavaa vaihtelua laadussa Euroopassa. Olisi ehkä syytä todeta, että voimalat voidaan suunnitella polttamalla lähes mitä tahansa, kun on puhe perinteisistä saasteista tai boilereista, mutta totta kai se, että joudutaan korvaamaan merkittävästi toisenlaisella lähteellä, mutta kyllä lähes kaikkia voidaan polttaa, kun tekniikka on oikeaa. Oli paljon kysymyksiä CCSstä, varsinkin ajatellen tätä liiketoimintamallia, Oikeastaan herra Piekkaksi vastasikin. Minä esitäisin saman kysymyksen. Mikä on liiketoimintamalli uusiutuville? Mikä on ydinvoiman liiketoimintamalli, jos vain katsotaan tätä ETS-välineenä? sitähän keskusteltiin. ETS ei sinällään riitä houkuttelemaan investointeja juurikaan jossa ei olisi päästöjä, eli sitten tuulta huomioida. Varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että CCS, vaikkakin hankkeet ovat suuria, niin jos ajatellaan kustannuksia kilowattituntia kohden, niin vähemmät kuitenkin, pienemmät kuitenkin kuin uusiutuvissa useimmiten. Syytitte Johnsonia myös siitä, että hiiliteollisuus on saanut nyt elinaikaa lisää. Ehkä tämä että voidaan verrata myös eurooppalaisen kantaan suhteessa maailmankantaan. kantaan. Maailmalla ylipäätään hiilitros ei tarvitse mitään lisäeliaikaa, koska se on saanut varman tulevaisuuden Euroopan ulkopuolella. Oikeastaan tämä liittyy kysymykseeni niin alustuksessa, niin haluammeko olla osa sitä vai jäädä ulkopuolelle, jos Eurooppa jää ulkopuolelle hiilen käytöstä, niin siinä ei häviäisi hiiliteollisuus yksinään, vaan myös taloutemme koska joudumme käyttämään kalliimpia ilmastotorjuntatoimia ja emme voi antaa esimerkkiä hiilen puhtaassa käytössä. Yritin vastata kysymyksiin, mutta jos joku mielestä kysymys ei vastaamatta, niin sanokaa. Darf ich bedanken auch für diese Antworten. Kiitos paljon näistä vastauksista. Nyt meillä on sitten vielä melkein yllätysvieras. Pääjohtaja Philip Love on tullut vielä paikalle ja haluaisin nyt antaa hänelle tilaisuuden puhua tästä hiiliaiheesta. Hän, eli olkaa hyvä, herra Love. Thank you very much and uh, I apologize to the speakers. Kiitoksia ja olen pahoillani, että en ollut kuuntelemassa täällä teidän esityksiänne, mutta kollegoilta, jotka olivat läsnä, kuulin niistä. Haluaisin lyhykäisesti muutaman yksinkertaisen seikan tuoda esille Euroopan energiapolitiikasta kokonaisuudestaan ja sen relevanttiudesta niin hiilen tuotantoon kuin myös CCSään. Hiilivoimalat tuottavat paljon tällä hetkellä sähköä Euroopassa ja monissa jäsenvaltioissa voidaan sanoa, siellä hiilipolttimot ovat, antavat merkittävän panoksen energiaturvallisuudelle. Kotimaista tuotantoahan meillä on useissa jäsenvaltioissa ja meillä on moninaisia lähteitä, mutta samalla noin 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä tulee energian tuotannosta. Hiilen, poltto. hiilen poltto on tässä tärkein lähde, kuten aikaisemmin keskustelussa toittekin varmasti esille. Meillä on Eurooppa-neuvosto, joka on sitoutunut onnistunut kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisen 80-95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 90 tasoihin. Kun otetaan tämä tausta huomioon, niin on aivan tähdellistä puuttua kasvihuonekaasupäästöihin hiilivoimaloissa – Hiilentuottajien keskuudessa on runsaasti esimerkkejä hyvistä käytänteistä, joilla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia, mutta vielä paljon tehty tähdellinen haaste nyt liittyy ehdottomasti CCS-teknologiaan periaatteessa. Se on tuonut paljon toivoa Työ on ollut lupavaa, mutta Euroopan täytyy todella varmistaa se, että nämä lupaukset materialisoituvat. Tässä on selvä teknologinen haaste, myös kaupallinen haaste. Ja myös suuren yleisön hyväksymisen haaste niin hiilen kuljetuksen kuin varastoinninkin osalta. Ja meidän täytyy hyvin yksityiskohtaisesti tarkastella tätä. Kuitenkin on varsin selvää, että jos tämä teknologia kokonaisuudessaan nämä teknologiat menestyisivät, niin silloin olisi paljon helpompi saavuttaa nämä suunnitellut kasvihuonekaasupääsyleikkaukset. Ja kuten tiedätte, Euroopan unioni kokonaisuudessaan on suunnannut noin miljardin euroa Euroopan elvytyssuunnitelmaan näiden teknologioiden edistämiseksi. Ja me voimme tukea odottaa vielä ETS-järjestelmän tuloista. Hyvin selvästikin tämä tulee olemaan jatkuva osa Euroopan 2020 energiastrategiaa, jota komissio ehdottaa ja hyväksyy huomenna. Ja tästä strategiasta tullaan keskustelemaan energiaministerien neuvostossa joulukuussa ja odotamme myös tässä parlamentin mietintöä väliarviosta, jonka tuotimme energiastrategian tuottamiseksi tässä. Haluaisin korostaa sitä, että energiaan taas, eurooppalaisen tason energiastrategia ei Siinä ei pelkästään tarkastella erilaisia polttoaineita, siinä mietitään myös prioriteettistrategioita, energiamarkkinoiden verkostojen integrointia, kuluttajien suojelua, johtajuudesta kiinni pitämistä tiettyjen energiateknologioiden osalta ja selvän Euroopan Euroopan unionin politiikan ulkoisen ulottuvuuden kehittäminen on myös keskeinen. Miksi näin on? Sen vuoksi, että energia miksi on sellainen asia, josta ennen kaikkea pitäisi keskustella kansallisella tasolla, parlamenteissa, hallituksissa kansalaisten keskuudessa. tämän vuoksi komissio tulee panemaan täysin merkille näistä, nämä aktiiviset keskustelut, joita tällä hetkellä käydään energiamiksistä. Oli kysymys ydinvoimalasta, ydinvoimasta, kivihiilestä, kaasuvoimaloista ja CCS tai uusiutuvista energialähteistä. Ja minä täysin tulen heijastelemaan myös tätä tiekartasta, tiekartastossa, jossa katsotaan aina tuonne 2050 vuoteen asti, ja tämä tullaan esittämään ensi vuoden puol- ensimmäisellä puoliskolla. Tässä nyt ei tule olemaan mukana mitään ennalta asetettuja määräyksiä, vaan nämä on, ovat sellaisia näkemyksiä, joita niin neuvoston kuin parlamentinkin täytyy tarkastella, ja niissä täytyy olla mukana energia, miksi, kunnianhimot ja päätökset jotka heijastavat kansallisia keskusteluja, joita tällä hetkellä käydään eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa. On aivan totta, että asteittainen luottamuksen rakentaminen tiettyihin näkymiin – on tärkeää, jotta Euroopan unioni voisi menestyksekkäästi kehittää politiikkaansa. Oikealla politiikalla mukaan lukien ponnistelut kotimaisten resurssien parhaaksi hyödyntämiseksi taloudellisesti ja ympäristöllisesti ystävällisellä tasolla, niin tässä CCSllä voisi olla merkittävä rooli energiamiksissä, mutta Joan sanoi aikaisemmin, niin tässä on omat ennokkaehtonsa. Ajatellaan vaikka julkista hyväksymistä ja sitä, missä määrin kansalliset talousarviot, aivan kuten muidenkin muidenkin uusien teknologioiden osalta, miten kansalliset talousarviot voivat tukea tätä. No yksi asia on kuitenkin selvä. Hiilen käytön purun ha- asettama haaste tulee vaatimaan kestäviä ponnisteluja kaikilla aloilla, oli kysymys sitten CCS, uusiutuvista energialähteistä tai muista ympäristöystävällisistä energiamuodoista. Tässäpä kaikki hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Ja meillä on myös tämä tämän alueen hankkeiden rahoituksesta tällainen edistyskertomus. Meillä on joitakin tällaisia lippulevähankkeita, viisi tai kuusi niitä, joita on rahoitettu. Ja periaatteessa tämän pitäisi olla hyvänä tukeena esimerkiksi nopea, nopealle markkina, markkinoille pääsylle CCSn osalta, mutta meillä on vielä paljon haasteita edessä. Kiitos paljon herra Luove, kiitos kaikille kollegoille, kiitos vieraille ja kiitos herra Eilerille, joka ehdotti tätä tilaisuutta. Ja toivotan kaikille mukavaa illan jatkoa. Kiitos paljon.